Can we start, please? We are already late and... Voidaanko aloittaa? Olemme jo myöhässä. Tällä nyt ei ole niin paljon jäseniä ja vaarana vielä, että menetään nekin, jotka ovat vielä paikalla. Eli aloitetaanpa. Olen täällä Takse 3 valiokuntien puheenjohtajan sijaisena. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne Takse 3 valiokunnan kokoukseen tämän päivän kokouksen tavoitteena on kertoa siitä työstä, jota olemme tilanneet. Edis, esitetyt tutkimukset ovat tärkeä osa tätä työtämme. Sanon tämän esittelijänä, koska suhtaudumme näihin tuloksiin erittäin vakavasti. Tänään meillä on kolme aihetta. Ensimmäinen koskee kultaisia passeja, toinen rahanpesua, veronkiertoa vapaasatamissa ja kolmas sitten pöytälaatikko- tai kuoreyrityksiä Euroopan unionissa. Muistutan, että maanantainahan meillä oli kuuleminen, joka koski kultami, kultaisia viisumeita ja vapaasatamia. Tämä oli jo kyllä oikein mielenkiintoinen. Ja nyt jatketaan. Toivotan tänne tervetulleeksi meille ensimmäisen esittelijän, joka Amadin Sherrerin, joka esittelee meille tämän ensimmäisen tutkimuksen, ja Elodie Thirion, joka sitten kertoo meille kultaista viisumista, kultaista passeista. Tulemme näkemään myös joitakin lukuja, jotka jäävät maanantain kokouksen ulkopuolelle, eli sen kummemmin viivyttelemättä aloitan, voitte aloittaa tämän esityksenne. Good afternoon to Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Niin kuin tiedätte, kultaiset passit ja viisumit ovat kuuma aihe Tällä kalvolla havainnollistetaan sitä, miten tämä aihe on jatkuvasti uutisotsikoissa. Nämä ovat eilisiä otsikoita. Kollegan Jalodin kanssa meillä on ilo esitellä teille tutkimuksemme. Kiitos kutsusta. Olemme kuulleet kansalaisuus- ja oleskelulupajärjestelmistä – ne ovat äh, tuoneet tämän ilmiön päivän valoon. Puhutaan myös rahanpesusta, korruptiosta ja eturistiriidoista. Näyttää siltä, että mitä enemmän tiedämme näistä järjestelyistä, niin sen synkimmältä ne näyttävät. On syntynyt myös paljon epäselvyyttä, eikä ole aina selvää, mistä me varsinaisesti puhumme. Ensin tulee selvittää muutama seikka. Tutkimuksessa me olemme keskittyneet EUn ulkopuolisiin sijoittajiin ja tähän järjestelyyn liittyy tietty hinta. Analyysistä me olemme jättäneet ulkopuolelle ne järjestelyt, joissa ei määritellä minimimäärää ja toisaalta sitten on myös yritys, niin sanottuja yrittäjäviisumeita. On myös uuden tyyppisiä sähköisiä kansalaisuuksia, joita tällä hetkellä yhdessä jäsenvaltiossa myönnetään. Ja lopuksi jätimme pois tutkimuksesta kansalaisuuden myöntämisen tiettyjen saavutusten perusteella. Luonnollisesti tähänkin liittyy haasteita avoimuuden näkökulmasta, mutta nämä eivät kuitenkaan ole tyypillisiä investointijärjestelyjä, kun myönnetään kansalaisuutta tai viisumeita. Yksinkertaistetusti sanottuna voimme tiivistää seuraavalla tavalla tutkimuksemme. Kyse on huomattavista investoinneista, ja tältä pohjalta viisumeita tai kansalaisuuksia myönnetään. Ja tämä on selkeästi määritelty myös lainsäädännössä. Tietoa internetissä ja mediassa on näistä järjestelyistä paljon saatavissa. Tiedot voivat olla joskus ristiriitaisia, ainakin hämäviä. Olemme luottaneet viralliseen äh, tietoon asiakirjoihin tutkimuksessamme. Haluaisimme ensin kuitenkin selkeyttää vielä yhden seikan. Hyvin usein kuulee mainittavan, että järjestelyt tarjoavat pääsyn koko EU-hun. Ensinnäkin oleskeluluvan saaminen jäsenvaltioon ei anna niin paljon oikeuksia koko EU:ssa kuin kansalaisuuden myöntäminen. Eli täytyy tehdä selkeä ero näiden kahden eri järjestelmän välillä. Niillä on erilaisia vaikutuksia eu tasolla. Toiseksi oleskeluluvan saaminen jäsenvaltioon ei automaattisesti anna oikeutta oleskella missään muussa jäsenvaltiossa EU-ssa. EU-lainsäädännön mukaan oleskelulupa, luvan saaminen koko EU-hun tarkoittaa sitä, että kolmannen maan kansalaisen on oltava äh, asukkaana jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin jo viiden vuoden ajan. Näissä järjestelyissä ei kuitenkaan tätä ennekoehtoa ole. Näin ollen olemme havainneet, että 18 jäsenvaltiota tällä hetkellä tarjoaa joko kansalaisuutta tai oleskelulupaa investointiohjelman kautta. 18 jäsenvaltion joukossa on neljä kansalaisuusjärjestelyä tarjoava, tarjoavaa tämän oleskelulupajärjestelyn lisäksi. Ja kun katsomme kaikkien järjestelyjen yksityiskohtia, olemme havainneet paljon erilaisia sävyjä, vaihtelua. Ensinnäkin investoinnin määrä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Jotkut jäsenvaltiot myöntävät Äh, tilapäisiä oleskelulupia, jotkut pysyviä lupia, jotkut taas kansalaisuuden. Joissakin jäsenvaltioissa on oltava fyysisesti läsnä alueella, joissakin taas ei. Jos hieman perehdymme siihen metodologiaan, jota tutkimuksessa, tutkimuksessa me olemme käyttäneet. Toisaalta kyse on tasapainosta äh, hakijan velvoitteista ja toisaalta taas oikeuksista, joita tämän vastineena myönnetään tutkimuksessa. Metodologia on selkeytetty ja löydätte myös käytettyjen tietojen yksityiskohdat. No sitten lyhyesti kriteerit tutkimuksessamme. Hyväksyimme lukuisia kriteereitä, jotka liittyvät ensinnäkin pääsyehtoihin. Otimme huomioon investointivelvoitteen sekä fyysisen läsnäolon vaatimuksen. Toinen dataosuus käsittelee kriteereitä, ähm, kun myönnetään etuisuuksia, eli liikkuvuusmahdollisuus, äh, veroedut, joita tarjotaan uusille asukkaille tai uusille kansalaisille. Niin kuin näette, otimme huomioon hyvin merkittävä huole, joka tässäkin valiokunnassa äh, on käsittelyssä, eli verokysymykset. Usein tätä seikkaa ei käsitellä muissa yhteyksissä. Tältä pohjalta olemme laatineet kuvan, jonka nyt näette, jossa kaikki kriteerit yhdistyvät. Niin kuin helposti voitte nähdä, toivottavasti ainakin tämä metodologia on mahdollistanut sen, että olemme todenneet, missä on vähiten velvoitteita ja eniten etuja. Ja sen tästä kuvasta näette. Bulgaria, Kypros, e, Viro, Irlanti, Italia, Latvia, Malta ja Portugali ovat tässä kategoriassa – Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki muut järjestelyt eivät olisi haasteellisia ennen kaikkea avoimuuden näkökulmasta, mutta meidän tavoitteenamme on ollut yhdistää lukuisat kriteerit, mukaan luettuna verokriteerit. Näillä järjestelyillä on seuraavat yhteiset tekijät. Ne vaativat äh, hyvin vähän fyysistä paikallaoloa, Kyse on ennen kaikkea passiivisista investoinneista ja äh, kyse voi olla varsin pienistä määristä. Esimerkiksi äh, Porschen tai käytetyn Ferrarin hinnasta voi olla kyse. Oleskelulupa antaa pääsyn Schengen-alueelle joissakin tapauksissa, kun taas joissakin tapauksissa kansalaisuuden saatuaan on myös EU-kansalainen. Tämän järjestelyn mukanaan tuoma oleskelulupa tarjoaa myös mahdollisuuden edulliseen verokohteluun matala vero henkilökohtaisesta tuloverosta alle 20 prosenttia, kuten esimerkiksi Virossa, Latviassa ja Portugalissa. Sitten on mahdollisuus myös saada verovapaus ulkomaisten tulojen suhteen, kuten esimerkiksi Irlannissa, Maltassa ja Portugalissa ja Kyproksessa. Ja myös Italiassa on tällainen järjestely, jossa jos hyväksyy tasaveron, niin sitten ulkomaiset tulot jätetään verovapaiksi. No sitten, missä määrin näitä järjestelyjä käytetään? Havaitsimme, että Virossa 40 prosenttia kaikista oleskeluluvista myönnettiin investointisuunnitelman puitteissa. Havaitsimme, että vuonna 2016 50 prosenttia kaikista kansallistamisista Maltassa tapahtui investointijärjestelyn kautta. Tutkimuksessamme analysoimme yksityiskohtaisesti monia järjestelmän ominaisuuksia, mutta tässä keskitymme kahteen seikkaan. Ensinnäkin riskikysymykseen, joka näihin järjestelyihin liittyy, ja toiseksi niiden taloudelliset vaikutukset. Ensin riskit. Niin kuin tiedätte, taustatutkimukset ja due diligence-toiminta, kun ajatellaan varojen taustaa, alkuperää, tämä on kyseenalaistettu väitteitä on esitetty, mutta tässä yhteydessä on syytä todeta, että suorat vaikutukset ovat johtaneet kansallisen tason tutkimuksiin ja myös EU-tason tutkimuksiin. Eli ei voida kiistää, etteivätkö nämä järjestelyt olisi haavoittuvia korruptiolle ja rahanpesulle. Nämä seikat on nyt selkeästi dokumentoitu. Hieman lisää haluaisimme tässä kehitellä äh, sitä seikkaa, miten äh, avoimuus voi näissä järjestelyissä vaarantua. On kovin vaikeata kertoa, kuinka moni henkilö turvautuu järjestelyihin veromielessä, mutta veroedut ovat kuitenkin huomattava seikka, joka kysyntää kasvattaa. OECD on järjestänyt on tutkinut asiaa, kuinka paljon on käytetty tätä järjestelyä raportointivelvollisuuksien kiertämiseen, ja tästä puhuttiinkin jo maanantaina kuulemisessa. Järjestelyt ovat erityisen ongelmallisia veroavoimuuden ja veron kierron mahdollisuuden näkökulmasta. Juuri siitä syystä, että järjestelyissä on vain rajallisia vaatimuksia fyysiselle läsnäololle kyseisessä maassa. Veronmaksaja saa oleskeluluvan tai kansalaisuuden ja hän voi eh, esimerkiksi eh, toimittaa oleskeluluvan, vaikkakaan ei ole sitten kyseisessä paikassa ollut, eh, kyseisellä oikeudenkäyttöalueella ollutkaan fyysisesti. Sijoittajilla on mahdollisuus myös hyötyä mm, edullisesta verojärjestelystä ja näin tulovero jää verottamatta. Tiedonvaihto veroviranomaisten välillä näissä tapauksissa on oleellisen tärkeää. Vaara on erityisen suuri Kyproksessa, maassa, joka osallistuu tähän äh, tiedonvaihtoon, mutta ei kuitenkaan vastavuoroisesti. Haluaisimme korostaa sitä, että erityistä huomiota tulee keskittää tiedonvaihtoon, sillä Tämä on tärkeää, jotta kaksinkertainen verotus vältetään ja se on tärkeää, jotta vältetään täysi verottamattomuus. No sitten järjestelyjen vaikutukset. Tässä keskitymme pääasiassa jäsenvaltioihin ja talousvaikutuksiin ja toisaalta huomioimme myös poliittiset ja sosiaaliset vaikutukset. Ei voida kiistää, etteivätkö nämä järjestelmät vaikuttaisi valtiovarainministeriön tilanteeseen lyhyellä aikavälillä. Joissain jäsenvaltioissa järjestelyt on otettu käyttöön sen takia, että päästäisiin eteenpäin talouskriisin olosuhteista. Pitkällä aikavälillä kuitenkin näiden investointien hyödyt ovat varsin epävarmat. Ensinnäkin, aivan niin kuin todettua, ei ole uudella kansalaisella tai oleskeluluvun saanella äh, velvollisuutta asua maassa tai olla verovelvollinen kyseisessä maassa. Sen takia veropohjan veropohjan vaikutukset ovat varsin epävarmat. Ja toiseksi välttämättä järjestely ei edesauta työpaikkojen luomista. Jos kyse on esimerkiksi kiinteistösektorin tehostamisesta, niin toki tällä alalla työpaikkoja voi syntyä, mutta toisaalta syntyy paineita myös rakennusalalle ja sitten varna on syntyä myös kiinteistöalan kupla. Jos jäsenvaltio luottaa liian paljon tuloihin tämän järjestelyn kautta, niin sitten jäsenvaltio on myös vaarassa, kun ajatellaan sen makrotaloudellista vakautta. Niin kuin voimme nähdä, kultakaivoksesta voi pitkällä aikavälillä muotoutuakin miinakenttä. Ja kun arvioimme näitä järjestelyjä, niin etuja arvioita, arvioitaessa tulokset ovat olleet hyvin vaihtelevaisia. No mitä EU sitten voi tehdä? Ensinnäkemältä voisi todeta, että EUlla ei ole toimivaltuuksia tällä alalla. Meillä on kuitenkin velvollisuus toimia oikeudenmukaisesti, kun kyse on kansalaisuuden myöntämisestä. Aivan niin kuin todettua, nämä järjestelyt tuovat mukanaan huomattavia riskejä ja näin ollen kansalaisuus, joka myönnetään yhdessä maassa, ei ole neutraali suhteessa koko EU-hun. On tiettyjä aloja, joilla EU, joissa EUlla voisi olla rooli. Ensinnäkin EUn äh, rahanpesun vastainen agenda on varsin kattava. On tunnistettu näiden järjestelyjen riskit. Näin ollen määräysten täytäntöönpano ja kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen on aivan oleellisen tärkeää. Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa täytyy seurata. Komissio voisi arvioida jäsenvaltioiden due diligence-toimien tehokkuutta silloin, kun hakemuksia käsitellään. Tämä voitaisiin toteuttaa samaan tapaan kuin ne tutkimukset, joita on tehty Maltassa esimerkiksi pankkiviranomaisen toimesta. Sitten veroavoimuudesta. Komissio voisi suositella parhaita käytänteitä – sen mukaisesti, mitä OECD on neuvonut olemassa olevista raportointivelvollisuuksista. Eilen myös OECD on antanut ohjeistusta ja yhteisistä raportointistandardeista voitaisiin myös edetä due diligence-ohjeistukseen. Voitaisiin jäsenvaltioille myös suositella verovelvollisuusratkaisuja. Täytyy varmistaa, että väärinkäytösten paljastajia suojellaan. Ja lopuksi tarvitaan kattava hallintorakenne, joka takaa näiden järjestelyjen maineen ja kestävyyden. Tilivelvollisuus tarkoittaa sen, että jäsenvaltioissa on kerättävä paremmin tietoa. Tämä pätee myös EU-hun. Näin voimme lisätä avoimuutta, parantaa avoimuutta ja voimme tehdä myös luotettavia arvioita näiden järjestelyjen kustannuksista ja hyödyistä. Sellaisia meillä ei tällä hetkellä ole. Ja aivan loppukommenttini. Pitäisikö kansalaisuus- ja oleskelulupajärjestelyjen sitten säilyä? Talousetujen edut tulisi nähdä tasapainossa julkisen mielipiteen ja toisaalta haittojen välillä näitä järjestelyjä voidaan pitää poikkeuksena perinteisistä maahanmuuttoväylistä, ja näin ollen ne ovat tavallaan syrjiviä. Oikeanlaisen tasapainon löytäminen on oleellista, jotta luottamus säilyy ja jotta sosiaalinen oikeudenmukaisuus säilyy. Kiitos. Mielellämme vastaamme kysymyksiin, jos niitä on. Thank you very much. I guess it was excellent presentation, at least for me. Kiitoksia. Tämä oli aivan erinomainen esitys, ainakin minun mielestäni. taksivaliokunnan äh, varapuheenjohtajana haluaisin myös kommentoida tätä hiukan. Minusta nyt on hämmästyttävää, että on vaikea nähdä, mitä etuja tämä tuo näille maille. Vaikuttaa siltä, että mm, perustelut ovat peräisin viime vuosisadan puolesta välistä. Ja ainoa asia, ainoa, jotka saattaa näistä hyötyä, on esimerkiksi rakennuttajat kiinteistökriisin aikana. Silloin kiinteistöä voidaan myydä ulko, ulkomaisille sijoittajille. Mutta mietinpä vain, että missä määrin olette sitä mieltä, että nämä järjestöt ovat edelleen olemassa. Se olisi siis kysymykseni. Ja Ja nyt taksen varapuheenjohtaja tulee minun tilalleni. Thank you very much. And I must start by start by apologizing. Niin, pahoittelen kaikille sitä, että, mm, ja varsinkin jäsenille ja vieraille tätä tilannetta, ja sihteeristöllekin sitä, että olin myöhässä, aivan pelkästään minun virheeni. Kuvittelin, että kokous alkaa vasta 14.30, minulla on ihan riittävästi aikaa tulla tänne. No, nyt sen kummemmitta viivästyksittä minusta meidän tulisi mahdollistaa Äh, antaa puheenvuorot seuraavalle puhujalle. Eh, I'm sorry. With the... Ai anteeksi, kun tässä nyt äh, vaihdettiin puheenjohtajan ymmärtänyt. Äh, ensinnäkin meillä on kysymys, johon puhujamme vastaan. Edustaja Niedemajerin kysymykseen voitte vastata. Kiitoksia. Eli tässä tutkimuksessa todellakin pyrimme arvioimaan minkäännäköisiä taloudellisia vaikutuksia, mukaan lukien mahdollisia hyötyjä näillä investoinneilla on jäsenvaltioiden BKT. 9,2 miljardia euroa on arviomme suorana sijoituksena jäsenvaltioiden talouteen, mutta emme kyenneet arvioimaan sitä, että olisiko tuota rahaa investoitu jäsenvaltioihin ilman näitä järjestelyitä. Meillä on siis joku luku olemassa, mutta emme kykene sanomaan, että olisiko vaihtoehtoisessa tilanteessa tuo raha myös syötetty jäsenvaltion talouteen. So thank you. Kiitoksia. Seuraava on edustaja Van Kandelari. Missä hän on? Ei ole paikalla. Nina Gill seuraavana. Thank you and, uh... Kiitoksia. Kiitos tästä esityksestä. Tehän annatte meille melkoisen synkän kuvan tilanteesta. Kyse on nyt tämän laajalle levinneestä ilmiöstä. Kollegani tässä vieressä oli äärimmäisen järkyttynyt ja yllättynyt, kun mainitsitte joitakin lukuja. Olemme tarkastelleet myöskin sitä mitä Global Witness, Witness on todennut. He laativat melkoisen samanlaisia lukuja kuin tekin. EU:ssa on noin 6 000 uutta kansalaista ja miltei 100 000 uutta henkilöä taka 600 kansalaista ja 100 000 uutta asukasta, jotka ovat saaneet kultaisia viisumeita esimerkiksi. Eri jäsenvaltiot ovat houkutelleet 25 miljardia ulkomaisia suorainvestointeja alueelleen. Minä huistuttaa se, että jäsenvaltiot todellakin kilpailevat keskenään tarjoamalla kansalaisuuksia tai oleskelulupia pyrkivät olemaan mahdollisimman houkuttelevia. Samanaikaisesti, mikäli tarkastellaan päivän polttavinta kysymystä, saman aikaan puhutaan pakolaisista. Tässä on täysin kaksinaamaista peliä. Yhtäältä pakolaisten kohdan sanotaan, että teidän täytyy päästä kansalaisuustesteihin, teillä täytyy olla kansalaistaitoa ja tietoa, mutta mikä teillä on rahaa, niin voitte yksinkertaisesti vain kävellä sisään ja saatte saman, saman tien heti kättelyssä kansalaisuuden. Minulla on valtavan suuria huolia asian suhteen, kaksi naamaisen pelin suhteen kaksiansmoraalin suhteen. Valiokuntammekin työssä on ilmennyt huolia asian suhteen. En nyt puhu sitä vastaan, että jäsenvaltiot voivat houkutella ulkomaisia suorinvestointeja. Ei suinkaan, ei nyt pidä ymmärtää väärin, mitä minä sanon. Kyse on siitä, että tässä kilpaillaan sillä, että tarjotaan kansalaisuutta ihmisille ja tässä harjoitetaan kaksinaismoraalista peliä. Jotkut jäsenvaltiot ovat äärimmäisen riippuvaisia tästä ilmiöstä. Saattaako tämä johtaa siihen, että syntyy rahoitusmarkkinoilla epävakautta? En tiedä, mikä tilanne on. Mielen haluaisin kuulla teidän tutkimuksenne tuloksista. Onko tutkimuksessa ilmennyt jotakin muitakin huolia, jotka ovat liittyneet rahoitusvakauteen? Toinen kysymys, oletteko tarkastaneet sitä, mitä vaikutusta tällä on omaisuuden hintoihin? Minun maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa on havaittu, että jotkut ihmiset ovat saaneet näitä kultaisia viisumeita ja ovat ostaneet erittäin kallista omaisuutta. Ja tällä on sitten vaikutusta koko ketjun yhteydessä. Paikallisihmisillä, paikallisasukkailla ei ole sitten enää varaa ostaa asuntoja tai kiinteistöjä – Tämä saattaa johtaa muunkin tyyppisiin ongelmiin, esimerkiksi siihen, miten ihmiset luottavat oikeudellisen järjestelmään. Onko tutkimuksessa ilmennyt jotain tällaista? Te viittasitte siihen, miten tähän voitaisiin puuttua due diligence-menettelyiden kautta. Onko jotakin muita samantyyppisiä ilmiöitä, joihin te törmäsitte? Tätä kysyisin. I will answer partly your question. Vastaan osittain kysymykseen ja Elodie vastaa sitten loppuosan. kun puhutaan tästä rinnastuksesta pakolaiskriisiin, asiat, otettiin esille. Tässä on tunne syrjimisestä ja tästähän tehdään poikkeus tavasta järjestelmästä. Tämä on paljon nopeampi, helpompi ja perheen yhdistäminenkin on helpompaa tämän järjestelyn puitteissa kuin perinteisen maahanmuuttojärjestelyn puitteissa. Eli ehdottomasti sitä on käsitelty tässä kertomuksessa. Osoittamme myös, että tämänkaltainen kaltainen syrjiminen luo epäluottamusta kansalaisissa. Ja olemme katsoneet kahta tutkimusta, toinen tehtiin Maltalla, toinen yhdistössä kuningaskunnassa. Ne osoittavat, että kansalaiset itse asiassa ovat näitä järjestelyitä vastaan. He eivät hyväksy tätä ajattelutapaa tässä taustalla, eivätkä näiden järjestelyiden luonnetta. Eli käsittelemme tätä osana yhteiskunnallista poliittista vaikutusta. Taloudelliset näkökulmat, siinä annan Elodin hiukan ottaa tähän kantaa. In the study we looked as... Kyllä, tutkimuksessa perehdyimme myös makrotalousvaikutuksiin. Tässä joudumme luottamaan IMFn tutkimukseen hyvin pitkälti. Siinä korostettiin sitä, että on tiettyjä vaikutuksia, jotka voivat sitten loppua, jos viisumijärjestelyt yhtäkkiä lopetetaan ja tämä voisi johtaa rahoituksen epävakauteen ja lisätä hälvyyttä. No sitten vaikutukset kiinteistöhintoihin. Meillä oli vaikeuksia löytää numerotietoja. Jäsenvaltioiden tiedot ovat aggregoituja tietoja, kontitietoja. Meillä ei ole täsmällisiä tietoja täsmällisiltä tietyiltä kiinteistömarkkinoilta tietyistä kaupungeista. Mutta globaalit tiedot antavat ymmärtää, että erityisesti Kyproksessa ja Portugalissa on käynyt niin, että hinnat ovat nousseet. Maltassakin hieman toisin. Ja tällä on vaikutuksia, seurauksia kansalaisiin näissä maissa – kun ajatellaan, miten he pääsevät kiinteistömarkkinoille. Um, Mr. Niels? Mr. Niels. I start with, with a small history. Kiitos. 90-luvulla Suomessa Suomeen virtasi paljon venäläisiä kansalaisia, koska he tuntivat olonsa epämukavaksi, turvattomaksi Kotimassaan yksi esimerkki oli tunnettu sellisti Saras Brot. Rastopovic tulki korjaa. Suuri poliisioperaatio pistettiin pystyyn yhdessä osassa Suomea, jota pidettiin yleensä hyvin rauhanomaisena alueena, eli Suomen saaristossa hiljattain. Taustalla oli henkilö, joka pyöritti yritystä, joka vaikutti kuoriyritykseltä. Hän, äh, taikka tämä yritys omisti hyvin paljon pieniä saaria. Aina Tukholman saakka, Färsaarilta Tukholman saakka. Saari, saattaisivat olla kriisitilanteessa merkittävässä asemassa kun luvut tulivat julkiseksi, tai kun tiedot julkiseksi havaittiin, että tällä henkilöllä oli Maltan passi. Jotakin kuukausia sitten Ervan parlamentissa järjestettiin kuuleminen, jossa oli paikalla Maltan viranomaisia. Tuossa yhteydessä sattumoisin esitin kysymyksen, onko Maltan passin myöntäminen jäsenvaltion asia vai onko kyse EUn asiasta. Kummallista kyllä malta viranomaiset tai henkilö, joka viranomaisia, kieltäytyy vastaamasta, koska hän tietystikin ymmärsi, että sanoipa hän kyllä tai ei, niin joka tapauksessa hän joutuisi ansaan. Joten hän sanoi, en kommentoi, niin kuin tavanomaista on. Mikäli Suomessa annetaan kansalaisuus jollekin, niin tietystikin tämä on Suomen asia, jäsenvaltion asia siis. Jotkut henkilöt hyvästä syystä saattaa toimia tietyllä tavalla, mikäli heillä on rikollinen tausta ja he ovat Venäjältä peräisin, niin näiden henkilöiden osalta tarvitaan selkeät säännöt. Keskustelut valtiovarainministeriöiden tasolla tuntuvat olevan kaikkea muuta kuin optimaalisia. Kukin katsoo omaa napaansa. Mikäli meillä ei kokonaiskuvaa tilanteesta, meidän on vaikea taistella näitä ilmeitä vastaan mikäli on selkeitä tapauksia, niin kyllä täytyy olla jonkinlainen kokonaisvaltainen kuva tilanteesta, koska muuten emme pysty taistelemaan pesua vastaan. Emmekä voi torjua terrorismin rahoitusta tai estää terrorismin rahoitusta. Emmekä voi taistella järjestäytyä rikollisuutta vastaan myöskään, mikäli emme näe kokonaiskuvaa. Silloin meillä on todellinen ongelma. Comment on what? Haluatteko kommentoida tätä? Well, we, we have... No olemme nähneet uutisissa, että mm, meillä on yhä enemmän uusia tämänkaltaisia syytöksiä. Se, mitä voisin tähän lisätä, on, että viime kuukausien aikana EU itse asiassa on ryhtynyt suhtautumaan tähän ihan vakavasti. Ja Maltalla Euroopan viranomainen on ryhtynyt tutkimuksiin ja se on osoittanut heinäkuussa, että Malta on rikkonut EU-lainsäädäntöä näiden rahanpesuvastaisten vaatimusten suhteen. Tämä liittyy rahanpesuvastaisen direktiivin säännöksi, joka piti täytäntöönpanna jo vuodesta 2005 eteenpäin. Eli EU-tasolla suhtaudutaan tähän vakavasti ja sitten järjestetään tietysti näitä panavaliokunnan ja muiden valiokuntien puitteissa matkoja, joissa tutkitaan tätä tilannetta. Eli asiaan suhtaudutaan, kuten sanoin, vakavasti ja tietysti sillä on sitten rajoylittäväkin vaikutus, eikä sitä ei voida kiel- olla kieltämättä. Jäsenyys ja kansalaisuus yhdessä jäsenvaltiossa, sillä on vaikutus koko unioniin. Tank. Thank you, Chair. Thanks for the presentation. Um... Niin, kiitos tästä esityksestä. Tämän järjestelmän epämoraalisuudesta on toki puhuttu. Eli on helppo reitti ostaa itselleen kansalaisuus eu Suurin osa ihmisistä varmasti pitäisi tätä epäreiluksi jopa näissä kyseisissä maissa. On myös selvää, että tällä on mahdollisia vaikutuksia myös muihin asioihin jäsenvaltioihin, rikollisuuteen, eh, verotukseen, rahanpesuun. On hyvä saada tutkimuksen kautta yleiskäsitys siitä, mitä tällä alalla tapahtuu. Tämä on aika hätkähdyttävä tilanne. Ilmiö eh, lisääntyy ajan mittaan. Tämä ilmentää myös verokilpailua, joka tällä hetkellä on käynnissä. Haluaisin kuitenkin tivata vielä joitakin kysymyksiä tässä vaiheessa. Minulle ei ole vielä selvää, löysittekö näyttöä siitä, että rahanpesua ja korruptiota näiden järjestelyjen kautta ikään kuin edistetään tai helpotetaan. Transparency International, OECD, mustalistaus, Global Witness eh, ovat tällaisia tapauksia nostaneet esille. Löysittekö te näyttöä tästä? Kyse on juridisista säännöistä, joista nyt ei pidetä kiinni esimerkiksi rahanpesun vastaisessa työssä. Kertokaa tästä hieman lisää. No sitten talousvaikutukset. Ne antavat ymmärtää, että joissakin maissa puhutaan huomattavista sijoituksista. Muutoin emme puhuisi makrotaloudellisista vaikutuksista. Kuinka paljon investointeja on tehty? Meidän ei tarvitse nyt tässä yhteydessä puhua makrotalousvaikutuksista, mutta varmasti teillä on Äh, lisätietoja, joita voitte tämän esityksen tueksi tarjota. Yeah, äh, on the, on the first point. Niin, kiitoksia tästä ensimmäisestä kohdasta. Me olemme tässä kertomuksessa me tarkastelleet kaikkia näitä tapauksia, joita todennäköisesti on tutkittu. Eli viittaamme tähän syytökseen, ja näin on tehty muissa mietinnöissä, mutta me keskitymme siis enimmäkseen käynnissä olevaan tutkimukseen. Ja nyt kun katsotaan tätä rahanpesuvastaisen puitteiston oikeaa täytäntöönpanoa EU-tasolla, niin tällä hetkellä puolet EUsta on komission valvottavana, kun puhutaan tästä due diligence-prosessista. Ja esimerkiksi Virossa Danske Bank-tapauksessa on nähty, että due diligence-prosessia ei ole kunnolla täytäntöön pantu. Mutta meidän näkemyksemme on se, että olemassa oleva puitteisto on kyllä riittävä ongelman ratkaisemiseksi. Ja jälleen kerran tämä direktiivin liite kolme, siis direktiivi, joka hyväksyttiin kesäkuussa, siinä viitataan suoraan siihen riskin, joka aiheutui näistä sijoitusjärjestelyistä, oleskeluluvista ja kansalaisuudesta. Kysymys tässä on oikeasta täytäntöönpanosta. Se on tietysti komission rooli. Komission tehtävä on varmistaa se, että valvonta on myös näissä tapauksissa. Eludi vastaa teille tässä myös. Yes, of course are. Tietystikin te olette aivan oikeassa. Makrotaloudellinen vaikutus on pienimmissä jäsenvaltioissa merkittävämpi. Esimerkiksi Latviassa näiden järjestelyn tuoma lisätulon 1 prosentin luokkaa BKTstä, Kyproksella 2,5 prosenttia, eli enemmän kuin maatalouden osuus. Maatalouden osuus on 2,3 prosenttia. Henkilö ei mitään velvollisuutta asua maassa, joten emme tiedä, mitä vaikutuksia tällä on verotukseen, maan keräämiin veroihin. Joten siinä se. Entäpä vaikutukset investointeihin? Teillä ei ole tietoja, miten nämä vaikuttaa valtion budjettiin. Tiedämme vaikutuksista investointeihin, mutta emme tämän seurannusvaikutuksista. Ja, also eine solche Begrüßung habe ich seit neun Jahren. Niin jo yhdeksän vuoden ajan. Kun parlamentissa olen ollut, niin en ole koskaan voinut kuulla tällaista aloitusta, jossa toivotan kaikki tervetulleeksi. Sillä aina joutuu huomaamaan, että sosiaalidemokraattisten jäsenten lisäksi täällä ei ole kyllä muita jäseniä, ketä tervehtiä ja toivottaa tervetulleeksi. Harmi, koska tämä on erittäin tärkeä teema. Takse yhdessä, takse kahdessa panassa ja nyt takse kolmessa, kun on ollut koordinaattorina, niin en tiennyt, että 18 28 jäsenvaltiosta on tässä niillä on tämä säännöstö. Kuvittelen, että se on enemmän. 18-28 on selkeä enemmistö. Itse puhuisin tässä poikkeusilmiöstä. Jos tämä teema on näiden kymmenen muun jäsenvaltion kohdalla? Onko se ongelma niissä? Onko olemassa esimerkiksi tässä käytännössääntöryhmässä tässä suhteessa otettu tämä asia esille. Tässä hän on asiakirjoisen suuntaisesti, sen suuntaisesti. Onko olemassa tällainen vastakkainasettelu neuvostossa niiden maiden välillä, jotka tarjoavat tätä järjestelmää ja sellaiset, jotka eivät? Ja toiseksi, voitteko mainita lukuja, tai onko teillä jonkunnäköinen katsaus siihen suurin piirtein, miten moni EU-ssa hankkii kansalaisuuden EU:hun esimerkiksi hankkii oleskeluluvan Italian, jotta saa sieltä etuja. Minkälaisista määristä on kysymys, jotka EU sisällä tekevät näin? Ja kun viisumikysymyksestä puhutaan, niin on mielenkiintoista tietää, ja vapaasta liikkuvuudesta. Miten moni EUn ulkopuolelta tulee EUn sisään ja onko teillä jonkunnäköinen näkemys siitä, mistä maista nämä henkilöt tulevat? Thank you. Uh, so first, yes, there is, there are eight. 18 jäsenvaltiota todellakin pyörittää näitä CBI-järjestelmiä tai RBI-järjestelmiä, eli oleskeluvan saa, mikä tekee investoinnin. Jotkut niistä ovat sellaisia, että ne vaativat aktiivisia investointeja. Ehkä sitä, että pyörittää päivittäin yritystä siellä ja luo työpaikkoja. Olemme ottaneet tämän erityispiirteen huomioon. 18 jäsenvaltiota pyörittää tällaisia järjestelmiä, joilla on oma hintalappunsa. Kaikissa näissä ei ole kyse pelkästään passiivisista investoinneista, eikä pelkästään kyse ole kiinteistöalasta näiden yhteydessä, joten kaikki riippuu siitä näkökulmasta, mihin te viittaatte. Liitteessä 1 ja 2 tutkimuksessa me selitämme kaiken erittäin yksityiskohtaisesti, joten katsokaa sieltä käytännön sääntötyöryhmä ja se, mitä neuvostossa tapahtuu. Suoraan sanottuna en tiedä yhtään mitään koko asiasta. And regarding the numbers, so the... Sitten numeroista, numerotiedoista. Täytyy selkeyttää, että nämä järjestelyt ovat vain kolmansien maiden kansalaisten käytössä, eli eu ulkopuolisten käytössä. Toki järjestely on mutta veroedut, jotka kuuluvat tähän järjestelyyn, eivät välttämättä ole suorassa yhteydessä tähän. Toki tämä on käytössä myös EU-kansalaisten kannalta, esimerkiksi Italiassa verovelvollisten käytössä. Mutta vaikkapa Portugali, sekin on samassa tilanteessa. Ei tarvitse olla äh, asukas Portugalissa, jotta saa nämä veroedut hyödykseen. Tämän halusimme tutkimuksessakin tehdä selväksi. Ja sitten luvut, kuinka paljon hakemuksia tulee EUn ulkopuolelta. Yli 5000 uutta kansalaista viimeisen viiden vuoden aikana eu ja sitten kun kyse on viisumeista oleskeluluvista, 126 000 viimeisten viiden vuoden aikana. Nämä ovat kuitenkin varovaisia arvioita, koska tiedot perustuvat vain julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin hallituslähteistä, virallisista lähteistä. Sen takia luvut hieman vaihtelevat eri kohdissa, mutta tämä on se virallinen luku. Tämä on varovainen arvio, koska äh, yli puolet jäsenvaltioista ei julkaise alan tietoja lainkaan. Uh, minun vuoroni kysyä teiltä kysymyksiä. Totesin, että minun maassani Portugalissa meillä on suositumuskohtelua, jota annetaan Euroopan kansalaisille. Tämä ei siis koske kultaisia viisumeita, mutta siitä huolimatta meillä on järjestelmä, joka on luotu troikkavuosien aikana, siis troikan alaisuudessa, uusliberistisen politiikan vallitessa. He eivät keksineet pyörää itse, vaan kopioivat sen muilta. Mitä tulee verojärjestelyihin, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaisia? Vihdoinkin jotkut jäsenvaltiot ovat havahtumassa, koska kansalaiset ovat havahtuneet. Olen jättänyt paljon kysymyksiä komissiolle viime vuosina siitä, kuinka tämä on voinut olla mahdollista, koska tämä on selkeää syrjintää, joka kohdistuu oman maani kansalaisiin, koska he maksavat veronsa mutta helpotuksia ja veropoikkeuksia antaa ranskalaisille, ja ruotsalaisille ja niin poispäin, jotka tulevat asumaan Portugaliin. Ja järjestelmä on tullut jäädäkseen. Ikävä kyllä, sosiaalisten hallitus on tämän varmistanut. Euroryhmän puheenjohtajalta voisi kysyä, eikö nyt olisi aika toimia. Kultaisista viisumeista. Kysymykseni teille on seuraava. Yksi syistä suosituksiinne oli tarkasteltua valvonta. Yksi valvontakysymys olisi se, että vähintäänkin julkaistaisiin hakemukset tai myönteisen päätöksen saaneet ja heidän tieto, näihin liittyvät tiedot, mutta Portugalin kanssa maassa tästä on kieltäydytty, mutta Maltalla ja Kyproksella nämä tiedot on julkaistu, mutta ei Portugalissa. Ja väitetään, että syynä on tietosuoja. Tämä on törkeää Ei tämä ole kuitenkaan estänyt muita jäsenvaltioita julkaisemasta tietoja tavalla tai toisella. Eikä kysyä pelkästään myönteisen päätöksen saajista, vaan myöskin perheen yhdistämisestä. Perheenjäsenet saavat myöskin samanlaisen kohtelun, koska esimerkiksi Portugalissa vuoden 2018 jälkeen yli 6 000 on saanut kultaisen viisumin, mutta yhteensä yli 11 000 perheenjäsentä on tullut siinä sivussa hekin ovat saaneet oleskeluluvan. Tietystikin tämä on erittäin mielenkiintoinen tapa tuoda EU-hun paljon ikäviä tyyppejä suoraan sanottuna. Te viittasitte viidenteen rahanpesuvastaiseen direktiiviin ja parlamentin ansiosta Onnistumme varmistamaan sen, että siellä viitataan vahvistettuun due diligence-menettelyyn silloin, kun on kyse kultaisista viisumeista ja saman tämän tyyppisistä järjestelyistä. Transparency International ja Global Witness hiljattain julkaisivat tutkimustuloksia, joissa viitataan yksityissektoriin yrityksiin tai laitoksiin, joiden täytyy kunnioittaa due diligence-menettelyitä Jotkut niitä noudattavatkin, mutta lakimiehet eivät kyllä. Lakimiehet eivät niitä kunnioita. Kiinteistöpuolella myöskään ei kunnioita niitä sääntöjä, mikäli esimerkiksi Portugalissa Panama-paperin yhteydessä kysyttiin rahanpesun vastaiselta yksiköltä, miten asia on. Niin eh, tietoja saatu kuitenkin tämä melkoinen teollisuuden ala siellä. Kuinka voidaan varmistaa se, että Mikäli yksityinen yritys tai laitos on velvoitettu harjoittamaan vahvistettua due diligence-menettelyä, kuinka hallituksen virastot sitten, jotka myötävät oleskelulupia, eivät ole velvoitettuja noudattamaan samoja säännöksiä näitä vahvistettuja due diligence-menettelyitä. Eivät he niitä noudata enimmäkseen, näin uskon. Toinen kysymys. Uh, Global Partners on viime aikoina ollut uutisissa hyvin paljon. Se on yritys, joka teki sopimuksen Maltan hallituksen kanssa. Ja tiedetään, mitä kähmintöä siellä Maltalla on ollut. Tiedetään, että sillä on yhteyksiä Cambridge Analyticaan, joka auttaa muuttui. Vaaleissa Sänkitsen Nevisillä esimerkiksi tiettyä puoluetta, joka suosi tällaisia järjestelmiä. Tavallaan sen, siis niin, että e- herra Ali Sadr, joka on Yhdysvalloissa tällä hetkellä vankilassa Pilates-pankin skandaalin vuoksi, äh, hän onnistui saman passin ja lisenssin pyörittää pankkia Maltalla ja niin poispäin. Henley, Henley and Partners oli tässä mukana. Guardian-lehti julkaisi jutun, jossa todettiin, että Henley, että Partners oli onnistunut loppaamaan Yhdysvaltain ministeriötä saadakseen viisumi helpotuksia joillakin näillä laikaittoalueilla. Pistin Tämä merkin, koska yllätys, yllätys ensi viikolla Luetteloon tulee kuusi lainkäyttöaluetta OECDn luettelossa, jotka ovat riskaabeleita juuri näiden järjestelmien vuoksi. Investoinnin perustuvien passien ja oleskelupien suhteen Bahamaa, Bermuda, San Kitts, Nevis, Barbados ja Seychellit muun muassa ovat tässä luettelossa. Hieno homma. Vähintäänkin, en puhu teille, mutta käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja sanon, että Parlamentin puhemiehelle pitäisi todeta, että kun OECDn lista julkaistiin tällä välin, pitäisi ainakin mahdollisesti lykätä käsittelyä näiden uusien tietojen pohjalta. Tämä pitäisi olla ensi viikolla täysistunnissa Kysyisin, mitä te otitte opiksenne tästä erittäin hämäräperäisestä toimijasta, kuten Henley et Partners, komission entinen puheenjohtaja Barroso, on esimerkiksi ollut teidän tilaisuuksissaan mukana. Niiden henkilöiden joukossa, siellä on tarjottu erilaisia järjestelyitä. Ettekö te näe, että, että nämä hämäräperäiset järjestöt loppaavat täällä myöskin Euroopan unionin instituutioiden sisällä ja hallitusten suunnalla? Ettekö usko, että tässä saattaa olla jotakin vielä inhottavampaa taustalla kuin pelkkä rahan kahmiminen? So on your first question on... Kiitoksia. Tämä ensimmäinen kysymys, joka koskee valvontaa. Itse asiassa tässä päätelmäosiossamme korostamme sitä, että Euroopan komissio voisi tarjota jonkun verran ohjeita avoimuuden suhteen, mitä jäsenvaltiotasolla pitää seurata. Ja tämä voisi sisältää päähakijan ja näistä riippuvat, tietysti alkuperävaan mukaan, kansalaisuus ja oleskelulupa, joka on annettu, ja myös ne, jotka, joita ei ole annettu. Ja toiseksi se voisi olla myös nämä välittäjät, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Eli tämä voisi olla todellinen avoimuustyö jäsenvaltiossa, jota komissio voisi siis suositella. No sitten kun katsotaan yksityistä sektoria viiden direktiivin puitteissa. Tätä tuolla painotamme mietinnössä. Kyllä, suurin osa näistä velvoitteista, joita yksityisen sektorille asetetaan due diligence-prosessin puitteissa, kyllä. Mutta me suosittelemme siis tässä kertomuksessa sitä, että nimenomaan oleskelulupa ja kansalaisuus investointijärjestelyn puitteissa, e puitteissa myös julkisen viranomaisen valvonta on yhtä tärkeää. Ja viittaamme tässä Unkarin kokemukseen. Unkarillahan oli ennen tällainen oleskelulupa investoinnin kautta järjestely. Meillä on raportti, joka on osoittanut, että se parlamentaarinen valiokunta, jonka tavoitteena oli valvoa due diligence-prosessin laatua, on siinä epäonnistunut. Ja tämä todella liittyy julkisen viranomaisten tarpeisiin tarkastella sitä, millä tavalla due on hoidetaan Henley ja kumppanit sitten, Henley ja Partners. Paljon kysymyksiä herää tästä. Meidän täytyy todella pohtia, mikä ajatus on sen takana, että meillä on yksityisyritys, joka samanaikaisesti täytäntöön panee hallituksen nimissä järjestelmää, markkinoi sitä ja tekee itse due diligence-prosessissa Kyllähän tämä herättelee aika paljon kysymyksiä, kun katsotaan avoimuutta. Katsotaan eturistiriitoja. Eli kyllähän tässä nyt on paljon kysymyksiä, joista kannattaa keskustella. Ja itse asiassa, kun kävitte tällä tutkimusmatkalla, niin lennolla Maltaan saimme tämän ja Henli ja kumppanit mainostavat aika äh, näyttävästi tätä järjestelyä. Se ei mikään suuri salaisuus ole. Ja se herättää paljon kysymyksiä. Tästä syystä omassa raportissamme suosittelemme jäsenvaltiot olemaan aivan selvä sen suhteen, mikä tällaisen äh, ohjelman hoitajan ja markkinoijan ja täytäntöönpanojen rooli on. Ja se saa myöskin rahat äh, sitten näiden hyväksyttyjen hakijoiden toimesta. Quickly on the... aivan, aivan lyhyesti vielä viisumipoikkeus, viisumivapausjärjestelyistä. Tämäkin on ongelma. St. Kitts and Nevis, yksi ensimmäisistä maista, joka on ottanut tällaisen järjestelyn käyttöön, on nyt samassa siis viisumivapauden Yhdysvaltoihin. Ja tämä on suuri huoli. Sekin voitaisiin ottaa joko EU-ssa tai sitten yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla huomioon. Kanada toimi näin Kanadan tapauksessa, kun he olivat äh, kansalaisuuden myöntämisestä eri mieltä. Silloin viisumipolitiikkaa muutettiin Kanadan tapauksessa. Eli kyllä vielä jotain voitaisiin asialle tehdä. Uh, Kiitos. Aion kysyä puheenjohtaja Jazegilta, voisiko hän kirjoittaa parlamentin puhemiehelle ja katsoa, voitaisiinko vähintäänkin lykätä ensi viikon keskustelua, että voimme tarkastella tätä viimeisintä OECDn luettelua. Edustaja Fandin Kendelaare onkin paikalla. Mikä te olette puheenvuoron, niin kyllä meillä on aikaa. Siihen olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Valittelen sitä, että tulin myöhässä paikalle. Olen todella kiitollinen, että saan kuitenkin esittää tämän kysymykseni kultaista viisumeista. Kaikki varmaan tuntevat hyvin nämä riskit, jotka liittyvät tällaisiin investointijärjestelmiin. Ja tietysti ne haisevat rahanpesulle, korruptiolle. Ja toisaalta, jos katsotaan, niin mehän näemme myös taloudelliset edut tai tämän houkuttelevuuden, joka niillä on jäsenvaltioille. Ja äh, kysymys, joka äh, tässä herää, äh, koskee näitä taloudellisia etuja. Tässä kertomuksessakin sivulla 36 on e-, esillä, ja tässä teidän päätelmässä todetaan, että taloudellinen vaikutus näissä järjestelyissä on usein aika pieni ja merkityksetön. Kysymykseni onkin, mm, oletteko huomanneet, että se todella on pieni ja merkityksetön ensinnäkin, ja toiseksi, Onko teillä näkemys myös siitä, että mikä on tämä mikä on näiden makrotaloudellisten epätasapainotilojen vastavaikutus? Millä tavalla, onko tässä pieniä myönteisiä vaikutuksia? Mistä siis voitto tulee ja mitä kielteisiä vaikutuksia sillä sitten voidaan nähdä eri jäsenvaltiossa? Um, um, kyllä, kyllä. Mitä makrotaloudelliseen analyysiin tulee, me otimme huomioon suorat virtaukset niiden tietojen pohjalta, jotka ovat julkisesti saatavilla, jotka saimme hallitukselta siis sellaisella reunaehdolla, että emme pystyneet päättelemään, oliko näillä Olisivatko nämä, nämä rahat tulleet investoiduksi tähän maahan joka tapauksessa huolimatta, oliko tällainen järjestelmässä vai ei? Rahainvestointiin, mutta emme tiedä, olisiko se investoitu ilmankin näitä järjestelmiä. Mitä tulee keräysvaikutuksiin, heijastuvaikutuksiin, niitäkin oli vaikea arvioida, kuten aiemmin sanoin. Mitään velvoitetta ei ole, että fyysisesti asuisi jäsenvaltion alueella, joten Mikäli saa oleskeluluvan, ei se vielä tarkoita sitä, että on verovelvollinen siinä maassa, joka tuon oleskeluluvan myönsi. Tämä on erittäin monimutkaista, on erittäin monimutkaista arvioida, kuinka monta hakemusta hyväksyttiin ja kuinka moni hakemuksen hyväksytyksi saanut henkilö sitten muutti maahan ja maksoi veronsa sinne, joten mitään tällaista tietoa meillä ei ole, koska sellaisen hankkiminen oli vähän hankalaa. Ehm, jos ymmärsin oikein, niin tämä ennustettavuus näiden vaikutusten suhteen on, tai ainakin se täydellinen ennustettavuus on mahdoton, jollei teillä ole kaikkia tietoja käytössänne. Tarkoitan siis, että meille tämä on peruste, jota voitaisiin käyttää kultaisen viisumia vastaan. Siis vaikutukset voidaan nähdä, mutta niitä ei voida mitenkään konkreettisesti esittää. Answer that. Voitteko vastata tähän ihan lyhyesti? Emme koskaan sanoneet, että vastustamme mitään. Me vain analysoimme asioita niiden tietojen pohjalta, jotka meillä oli. Ja tämä on todellakin suuri ongelma, koska meillä ei ole pääsyä riittäviin tietoihin, että pystyisi analysoimaan asioita. Tämä ei ole pelkästään meidän ongelmamme, vaan OECD on ihan sama ongelma ja IMFllä on myöskin ollut sama ongelma. Olemassa olevien tietojen pohjalta nämä ovat ne johtopäätökset, jotka me tästä teimme. Ehkä voin lisätä, että minun kaltaisissani maissa Portugalissa hallitus julkaisee kokonaisluvut, jotka liittyvät investointien seuraamuksiin tai tuloksiin. Suurin osa kultaisista viisumeista, jotka on myönnetty, on myönnetty kiinteistöhankintojen perusteella. Yli 6000 niitä oli, mutta vain 11 oli sellaisia, joiden tarkoituksena oli luoda yritystä, pistää pystyyn taloudellista toimintaa, joka olisi luonut vähintäänkin 10 työpaikkaa, vain 11 tällaista tapausta oli. Ei tämä luku vielä osoita mitään. Portugalissa raha ei todellakaan kerry julkiseen kassakirstuun. On huomautettu tai sanottu, että täällä olisi merkittäviä heijasten vaikutuksia esimerkiksi kiinteistökuplaan – Tässä täysin vääristellään kiinteistökasuntomarkkinoita ja luodaan kuplaa siellä. Maltan kaltaisella maalla, jossa osa passien tai oleskelupien myynnistä, osa myyntivoitosta menee julkiseen kassan, mutta mitään vastuutilvelvollisuutta ei ole sen suhteen, mitä rahoja tapahtuu. Hiljattain kuulin Maltalta, että toden totta osa rahasta, joka investoidaan maahan menee itse asiassa yksityisten pankkien pelastamiseen mukaan luettuna Lombardo, Lombardo-pankin pelastamiseen Maltalla. Ja tämä on todella, todella kummallista vähintäänkin. Meillä on enempää kysymyksiä tutkijoille. Kiitämme teitä kumpaakin todella paljon, Rova Scherer ja Rova Tirion, tästä erittäin mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä tutkimuksesta. Toivottavasti tutkimuksen tuloksista tulee meille vielä paljon hyötyä ja iloa, koska nämä järjestelmät eivät olisi voineet kukoistaa, ellei niihin olisi kannustettu, taikka ellei ne olisi tapahtuneet komission silmien alla. Jotkut kysyvät, että miksi te kysytte tällaisia, koska komissaari Reding ja esimerkiksi on valvonut ja Troikan valvonut kaikkea Portugalissa. Ja siitä huolimatta tämä kaikki sai tapahtua. Olen melkoisen varma, että teidän raporttiin tai kertomukseen tulee olemaan erittäin hyödyllinen, kun pohdimme, mihin toimiin meidän täytyy ryhtyä, nyt kun komissio on vihdoinkin heräämässä ja niin ikään OECD vihdoinkin ryhtyy järeisiin toimiin. Omalta osaltamme meidän täytyy myöskin ottaa vastuumme tästä kaikesta. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt sitten meidän pitäisi siirtyä seuraavaan paneeliin, jonka aiheena on rahanpesu ja veronkiertoriskit vapaasatamissa ja tullivarastoissa. Tästä otettiin keskustelu viime viikon mm, viime maanantaina. Tutkimus esittelee herra Ron Cover, jonka ilomielin toivotamme tervetulleeksi uudelleen sen jälkeen, kun hän teki ilmaista työtä Panaman paperin yhteydessä. Hän on poliittinen analyytikko EPRS-palvelussa, entinen PANA-valiokunnan virkamies. Voimme luottavaisin mielin nyt kuunnella, mitä hän sanoo vapaasatamista ja niihin liittyvistä järjestelyistä. Ruona ole hyvä. Good afternoon everybody. It's great pleasure to be back. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella mukava olla täällä takaisin. Okei, okay, ystävällisiä tuttuja. Kasvoja täällä. No vapaasatamat. Käyn tämän esitykseni läpi. Ensin aloitan määritelmästä, mistä näissä vapaasatamissa on kysymys. Niin sitten puhun niiden suosituumuuden lisääntymisestä, rahanpesusta, veronkiertoriskeistä. Juridista näkökulmasta katson tätä asiaa ja sitten käsittelen vielä seuraavaa osiota tässä kohdassa, joka koskee nimenomaan tätä juridista analyysiä lainsäädännöstä. Rahanpesuvastainen direktiivi ja direktiivi, joka koskee hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla. Ja lopuksi sitten muutama sana vielä itse Luxemburgista. Olen tehnyt siitä tapauskohtaisen tutkimuksen, olen keskustellut kyseisten viranomaisten kanssa ja tämän virallisen operaattorin kanssa. Luxemburg on ollut mielenkiintoinen tapaus, koska se on ainoa vapaa satama maailmassa, joka kuuluu rahanpestun vastaisen direktiivin piiriin. Ja tulee ehkä yllätyksenä jollekin teistä. Kun määritellään nyt sitten vapaasatamat ja tullivarastot, minusta tuntuu, että on hyvä, että saadaan nämä termit oikein Vapaasatamat ovat ensimmäistä kertaa esillä EU-juridisissa teksteissä viidennessä rahanpesuvastaisessa direktiivistä, jossa 2020 tammikuun alussa ne tulevat selkeästi esille. Tähän mennessä ne eivät ole sellaisena olleet olemassa. Oikeusperustana on tullikoodeksi, Niitä pidetään vapaan vyöhykeprosesseina tällä hetkellä. EUssa siis meillä on noin 82 vapaavyöhykettä, joista ilmoitetaan Euroopan komissiolle. Jotkut niistä ovat vapaasatamia, jotka siis toimivat vyöhykkeellä ja niillä on siellä tuulivarasto. Alun perin tarkoituksena on ollut kautta kulussa olevan hyödykkeiden varastointi. Näistä vapasatamista on tullut erittäin suosittuja varastoja arvoesineille, mukaan lukien taideesineet, jalokivet, kulta-antiikki ja viinikokoelmat. Ja myöhemmin palaan tähän vielä, mutta tulikodeksin puitteissa ne muistuttavat näitä tullivarastoja, jotka ovat toisenlainen – prosessi. Niissä itse asiassa voidaan saada nämä samat epäsuorat veroedut kuin vapaasatamissakin. Tätä kannattaa pohtia, koska EU:ssa on 82 vapaa mutta tuhansia tuulivarastoja, jotka ovat erikoistuneet, jotkut niistä samankaltaisiin hyödykkeisiin kuin vapaasatamat. Kaikkein tunnetuin vapaasatama, on Geneven vapaasatama, Luxemburgin oma, Singaporessa on myös kaikilla sama omistaja. Peking, Hong Kong, Delaware. Kaikki ovat tällaiset, tällaisia offshore-rahoituskeskuksia ja yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että nämä keskukset pitävät vapaasatamien olemassaolon vaan tällaisena rahoituskeskuksena. No miksi sitten nämä ovat niin suosittuja, nämä vapaasatamat tänä päivänä? Jos tätä tarkastellaan, niin ei voida irrottaa tätä siitä, että esimerkiksi taidemarkkinat ovat niin voimakkaassa kasvussa, taide on suosittu investointikohde. Se on kaikkein tavallisin hyödyke, jota varastoidaan vapasatamissa. Hallitukset ovat purkaneet veronkiertoa ja pankkisalaisuuksia voimakkaasti, ja tämä direktiivi on johtanut esimerkiksi Luxemburgin ja Sveitsin pankkisalaisuuden päättymiseen. Moni on ryhtynyt katsomaan vaihtoehtoja sillä rajoilla, joita heillä on ollut oletettavasti juuri näillä tileillä. Ja ovat sitten korvanneet nuo varat taiteen ja antiikin avulla ja vaikkapa luksusviinien avulla taidemarkkinoita. Öö, Taidemarkkinoilla tuli paljon erilaisia yksityiskokoelmia ja museot laajenivat Tämän lisäksi myös useiden monimiljonäärien tulo markkinoille, varsinkin Kiinasta, lähi ja Venäjältä, on lisännyt siihen, että vapaasat äh, on, ovat lisänneet sitä tosiasiaa, että vapaasatamat ovat niin suosittuja. Omistajien ei tarvitse maksaa ei vienti- eikä tuontiveroja. Ja nämä vapaasatamat ovat myös verottomia. Hyrkyt voivat olla siellä loputtomiin. Ja ne voidaan myydä niin monta kertaa kuin halutaan. Veroja ei makseta. Mielenkiintoista tietysti tässä on myös se, että vapaasatamat voivat lisätä vielä yhden lisäkerroksen tähän salailuun. Esimerkiksi taidemarkkinoilla luodaan joskus offshore-yritys, joka on erityisesti olemassa sitä varten, että se saa vaikka Picasson taideteoksen ja jos se haluaa jäädä tuntemattomaksi, se voi lisätä yhden lisäsalauskerroksen viemällä tuon tuotteen vapaasatamaan. Yeah, about the general money laundering and tax evasion risks that are... Jos puhutaan sitten rahanpesusta ja veronkiertoriskeistä, jotka liittyvät vapaasatamiin, kuten mainitsin, vapaasatamat lisäävät salailua ja ne mahdollistavat, sen, että transaktioita voidaan tehdä ilman, että sääntelijät tai veroviranomaiset kiinnittävät tähän huomiota, riippumatta niistä ponnistuksista, joita me täällä Euroopan unionissa te- teemme. Näin on edelleen asianlaita. Arvo ilmaistaan useimmiten omistajan toimesta tai hänen edustajansa toimesta, ja useimmissa tapauksissa sitä ei tarkisteta. Taide on yhä edelleenkin yksi näistä sääntelemättömistä markkinoista. Eli se voi olla tapa pääomapaulle tai veronkierrolle. Voidaan yliarvostaa tai aliarvostaa maalausta. Tämän lisäksi ongelmallista on se, että kun pyritään torjumaan veronkiertoa, niin esimerkiksi tulliviranomaiset useimmin ei tunne, eivät useimmiten tunne taiteen arvoa ja esimerkiksi maalauksen hintarvion saaminen on erittäin kallista. Luxemburgin tulli esimerkiksi voi tietysti ottaa käyttöönsä kulttuuriministeriön asiantuntijat, kun pyritään tekemään selväksi, heijasteleeko joku lasku mm, todellista arvoa, joka maalauksella on. Näin kuitenkaan useimmiten ei ole. Tämän lisäksi kansainvälisen taidemark- kansainvälisten taidemarkkinoiden yksi ominaisuus on se, että siellä on paljon vaihtokauppaa ja taiteen ylipäätään mobiililuonne. 50 miljoonan arvoinen maalaus voidaan helposti viedä toiselle puolelle maailmaa. Ja lopuksi sitten lähinnä yhteys kansainvälisen taidekaupan ja offshore-salailun välillä on selkeästi olemassa. Edustajia tai lakimiestä tai galleria pyritään menemään vapaasatamaan varastoimaan nämä teokset sinne. Ja näin voidaan sitten nitoa tähän päälle mm, pinottaen tätä salailua. Näin päästään sitten tähän juridiseen osaan, kuten totesin. Olen tarkastellut rahanpesu ja veronkierto vaaraa verokodeksin puitteissa. Meillä on eri lähteitä tässä suhteessa. Olen katsonut niitä yhteyksiä, joita näiden kolmen välillä on, eli tullikoodeksin, rahanpesuvastaisen direktiivin ja neuvostodirektiivin välillä. Joko Asetus on vasta äskettäin tullut voimaan, kuten neljäs rahoitusvastainen direktiivi. hän tulee vasta voimaan vuonna 2020 ja se säätelee näitä vapaasatamia. Ja sitten unionin tullikoodeksi ensimmäisenä. Se asettaa säännöt näille vapaavyöhykkeille ja vapaasatamille, kuten myöskin tullivarastoille. Jos katsotaan tätä, niin on tärkeää katsoa myös tullivarastoja siis. Tullikoodeksi mahdollistaa sen, että voidaan kiertää epäsuoria veroja ja maantulomaksuja. Ja siinä ei aseteta minkään näköistä rajaa sille, miten kauan mm, hylkeet voivat olla kautta kulussa. Toinen asiakasta kuva on, että miltei kuka hyvänsä voi esittää nämä tuotteet vapaavyöhykkeellä äh, tuulivarastossa. Kyseessä voi olla lakimies tai galleria tai lakimies, joka edustaa galleriaa, joka edustaa omistajaa. Eli tämä henkilö ei välttämättä ole siis edunsaaja omistaja. No ja tullikoodeksi hän on olemassa, jotta voidaan katsoa tätä epäsuoraverotusta. Tässä on keskitytty näihin hyökkäisiin, jotka ovat kautta kulussa eikä niinkään niiden todelliseen omistajaan. Tullin kohdalla maahantulo tariffit täytyy maksaa silloin, kun tuote tuodaan maahan ja sitten muutama päätelmä tullikoodeksista. Se tarjoaa oikeusperustan epäsuoralle veronkierrolle, koska se mahdollistaa sen, että hyödykkeet voidaan varastoida pysyvästi näiden eri prosessien puitteissa. Jos hyödykkeet myydään vapaasatamassa, niin nämä epäsuorat verot on itse asiassa vältetty. Näin voisi sanoa, että tämä tullikoodeksi mahdollistaa veronkierron. Ja tietysti sitten herää kysymys siitä, että ovatko nämä prosessit tarkoitettu tämän tyyppiseen toimintaan. Kuten totesin aiemmin, miten kaikki voivat tuoda sinne hyödykkeitä ja vapaavyöhykkeet ovat tulivarastojen kanssa samalla tasolla. Tulivarastothan voivat sijaita missä vain eikä niiden välttämättä tarvitse sisältää pelkästään kauttakulussa olevia hyödykkeitä, vaan esimerkiksi täällä Brysselin lähellä voi pyytää lupaa saada varastoida myös transithyödykkeitä. Ja joskus täytyy taata se, että sitten kun hyödykkeet poistuvat sieltä, niin nämä epäsuorat maksetaan – se on kaikkein suuri ero siis, joka tässä on vapaasatamiin verrattuna. Sen jälkeen vastainen direktiivi, kuten totesin aiemmin, viides direktiivi tulee voimaan 10.1.2020 ja se nimenomaisesti sisältää vapaasatamat, vapaasataa-toimijat ja toimijat äh, taidemarkkinoilla, kuten galleriat ja huutokauppatalot. Eli kaikille näille asetetaan velvoite toimia tämän puitteissa vuodesta 2020 eteenpäin mikä merkitsee, että niiden täytyy tunnistaa eh, edunsaaja-omistaja. Ja niiden täytyy myös raportoida epäilyttävistä toimista näille FEUlle, eli niin rahanpesuvastaisille yksiköille. Öö, neljäs direktiivi tuli voima 2017, eli epäilyt verorikokset ovat sellaisia, joita täytyy raportoida nyt jo puolen vuoden ajan. Olen tässä tutkimuksessani pyrkinyt näkemään sen, että onko tämä johtanut raportoinnin lisääntymiseen, mutta näitä vuosikertomuksia ei ole vielä viety loppuun ja rahanpesun selvittelykeskuksista emme ole vielä saaneet niitä tietoja. Meillä on noin kuutisen sataa kuitenkin tällaista raporttia, jotka liittyvät veroihin. Veronviranomaisilla on myös sitten pääsy tietoon, kuka on tämä lopullinen edunsaaja, omistaja. Se pohjautuu taas tähän hallinnollista yhteistyötä käsittelevään direktiiviin. Olen tarkastellut myös sitä, miten tietoa on saatavilla, missä määrin se on saatavilla ja missä määrin sitä voidaan vaihtaa. Eli saatavuus ja vaihdettavuus. Vuodesta 2020 eteenpäin ihanne on se, että vapaasantaman edustajat eivät pelkästään kerää tietoja itsenäisistä hyödykkeistä, vaan siellä on myös tiedot edunsaajaomistajista. Tieto menee tietysti epäsuoran verotustarkoituksissa tullille. Ja omistajuustieto menee rahanpesun vastaiselle valvojalle. Ja sitten tässä on vielä yksi viiva tuolla alhaalla. Suora verotu, verotusviranomaisen pääsy näihin tietoihin, se on pyynnet, pyydettäessä. Eli voidaan pyytää tietoa kaikista niistä, joilla on vapaasatamissa hyödykkeitä. Ja tämä, tämä käytännössä ei kuitenkaan merkitse niin paljon, sillä mehän emme tiedä, mitä siellä on. Ja on vaikea kysyä tästä syystä ja siksi todellinen vaikutus tällä toimenpiteellä on aika rajallinen. This is situation after 2020, ideally, and this is the situation as it is now. Tilanne sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Tietoa ei kerätä siis tosiasiallisesta omistajasta. Ja koska omistajatietoa ei ole, niin verotoimistolla ei ole mitään mahdollista saada sitä. Tulli ei ja tietoja rahanpesun vastaisen valvonnan kanssa. Eli tällä hetkellä periaatteessa ainoa toimi, joka on oleellinen, on nämä vapasataman toimijat ja tulli. Muutama kommentti rahanpesun vastaista direktiivistä. Asia, joka minun mielestäni on on se, että se sanamuoto ei ole johdonmukainen tulikoodeksin kanssa. Vapasatamia ei tunnusteta, kuten totesin, tulikoodeksissa, vaan niitä pidetään niin kuin muitakin vapaa-vyöhykkeitä samankaltaisina. Ja kysymys on siitä, että kun viides direktiivi tulee voimaan, niin sisältääkö se myös nämä tulivarastot, siinä olisi valtava ero. Kuten sanoin, 82 vapaavyöhykettä, josta vain muutamassa on vapaa satama, kun taas meillä on sitten tuhansia tullivarastoja, joissa voi saada saman tasoisen salailun ja suoran veroedun osakseen. Eli tämä kannattaisi ehkä selvittää ennen kuin sitten lainsäädäntö tulee voimaan. Ja lisäksi EU-rahoitusta vastaan lainsäädäntö pohjautuu luottamukseen ja näiden äh, velvoitettujen yksiköiden vilpittämään mieleen eikä järjestelmällisiin tiedonvaihtoihin. Mitään järjestelmällisiä tietovaihtoja ei itse asiassa ole tai automaattisiakaan sellaisia äh, rahanpesuvastaisissa tiedoissa. direktiivin menestys taidemarkkinoilla riippuu siitä, miten pitkälti meillä on pelotevaikutteita mahdollisesta valvonnasta, kuten myöskin syytteeseen asettaminen ja mahdolliset sanktiot. Ja kun katsotaan, millä tällä valvontatoimet pankkialalla, niin ehkä kannattaisi pohtia tätä vielä uudelleen ennen vuotta 2020 No sitten siirryn tähän direktiivin, joka koskee hallinnollista yhteistyötä DAKiin. DAC 1 tarjoaa automaattisen tiedonvaihdon veroviranomaisten välillä, jossa on ennalta määrätty verotieto, säännöllisin väliajoin annettava tieto henkilöistä, joilla on tuloja muissa jäsenvaltioissa. Ensimmäinen direktiivi mahdollisti myös tietojenvaihdon pyydettäessä tai veroviranomaisten välisen yhteistyö spontaanisti, eli yleisesti ottaen aika yleinen sanamuoto. Ja kuten totesin aiemmin, tämä DAC 5 direktiivi, sen viides muutettu versio mahdollistaa sen, että pyydettäessä voidaan saada tietoon rahoitusvastaisen lainsäädännön alaisuudessa näistä tosiasiallisista omistajista. Jos myydään tällainen taideteos Vapaasatamassa, jos se nostaa 5 miljoonalla ja myydään 7 miljoonalla, siinä on 2 miljoonan voitto. Ja sitä voidaan pitää pääomavoittona. Pääomavoittoa ei veroteta samalla tavalla kaikissa maissa. Eli tämä saattaa joutua kertomaan kotimassa tai sitten voi olla, että ei. Tämä on hiukan harmaa alue siis. kun viranomaiset välittävät keskenään tietoja. Pääoma voitot eivät kuulu oikeastaan mihinkään luokkaan DAC 1 puitteissa. Ja kuuluvatko sitten tullivarastot rahanpesuvastaisen direktiivin puitteisiin? Jos näin on, niin se merkitsisi sitä, että saataisiin veronimaisille suora pääsy tietoon tosiasiallisesta omistajasta – näissä tuhansissa tuulivarastoissa. Veroviranomaiset eivät saa siis kalastella tätä tietoa. Ne saavat tietoa silloin, kun sitä pyydetään. Ja se tekee tiedonsaannin käytännössä hyvin vaikeaksi. Ja sillä voi olla vaikutus, kun se tulee esille esimerkiksi mediassa, ajatellaan, että jotain tuolla vapaasatamassa tapahtuu ja ehkä minun täytyy pyytää näiltä ilmoitusvelvollisilta, onko tällaista tietoa. Eli ovatko nämä varat tuossa kyseisessä vapaasatamassa, mutta järjestelmälliset hyödyt, niitä en pidä suurina. Luxemburgista sitten muutama sana. Luxemburg on mielenkiintoinen siinä mielessä, että sen vapaasatama kuuluu nyt rahanpesuvastaisen direktiivin piiriin vuodesta 2015 eteenpäin. Se toisena alaisuuteen ennen kuin sitä edes puhuttiin tässä eurooppalaisen rahanpesun vastaisen direktiivin puitteissa. Eli tässä mielessä tämä on mielenkiintoinen koetapaus, kun tarkastellaan vitosdirektiivin toimivuutta. Se on myös mielenkiintoinen siitä syystä, että se on ainutlaatuinen siinä mielessä, että sen tavoitteena on pysyvä taiteen varastointi ja muiden arvokkaiden tuotteiden varastoiminen Geneven vapaassa tavan puitteissa. Sitten muut asianmukaiset toimivat, me näemme tässä tämän satamatoimijan, jolla on lisenssi. Ylhäällä on esimerkiksi Luxemburgissa tämä rahapesun vastaisen direktiivin valvoja, eli epäsuoran verotuksen toimisto. Sitten meillä on tavallinen veroviranomainen. Vasemmalla on rahapesun selvittelykeskus. Ja oikealla on siis tavallinen veroviranomainen – vaikka en pidäkään sitä mitenkään erityisen tärkeänä tässä Luxemburgin tapauksessa. Tässä on epäilyttävien transaktioiden järjestelmä, millä tavalla se toimii. Jokaisen viranomaisen täytyy tiedottaa asiasta rahanpesuselvittelykeskukselle ja näinhän ne tekevätkin. tullissa se henkilö, jonka kanssa keskustelin, hän kertoi minulle, että kolmesta neljään kertaa rahanpesun selvityskeskukselle on asiasta raportoitu. Ja että tämä liittyi Kreikan veronkiertäjien luettelossa olevaan kreikkalaiseen. Ja lisäksi oli epäilyttäviä laskuja, jotka esitettiin. Epäsuora Epäsuoria veroja hoitava mm, verovirasto myöskin raportoi tässä. Se on tässä Luxemburgissa siis tämä rahanpesun vastaisen toiminnan valvoja. Vuonna 2015 se mitä se teki oli, että direktiivi tuli voimaan. Tässä annettiin vuoden siirtymäkausi due diligence-tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotta kaikki rekisterit saatiin päivitettyä. Sen jälkeen tarkistuksia ruvettiin tekemään – ja ruvettiin katsomaan sitä, olivatko todella nämä asiat merkitty ylös. Näin tehtiin inventaario tullista ja tuon luettelon kanssa mentiin sitten operaattorin luo ja katsottiin, onko todellinen omistaja tunnistettu. Muutamissa tapauksissa näin ei ollut tehty. Ja nuo tapaukset raportoitiin rahanpesun selvittelykeskukselle. Ja sen jälkeen kun äh, rahoitusvastainen direktiivi on tullut voimaan, niin tässä on ollut noin 30 asiakasta kyseessä. Mä mm, ei tietenkään ollut, että heidän identiteettinsä paljastettaisiin. Ja sitten nämä itse operaattorit ilmoittivat omista epäilyksistään rahanpesuselvittelykeskukselle. Eli jonkun verran tätä raportointia on aika ainutlaatuista, mm, kun katsotaan vapaasatamia yleensä. Seuraava kohta koskee tiedonsaantia, sen saatavuutta. Ja jonkun verran jo tästä kerroinkin. Alla näette, että täällä on tällaisia katkoviivoja veroviranomaisen tiedonsaanti vain pyydettäessä, eli hyvin rajallinen. Ja tästä syystä yhteisten raportointistandardien ja FATKan puitteissa on olemassa. Mutta yhteistyö tässä suhteessa on kyllä aivan merkityksetöntä. Lisäksi olen laittanut katkoviivan tuolta Mm, koska itse operaattori on vahvistanut, että veroviranomainen koskaan pyytänyt mitään tietoa. Tämä on yksi syy myös sille, miksi tiedän, että veroviranomaisen ja muiden kollegoiden välillä ei ole koskaan ollut minkäänlaista tiedonvaihtoa. Ja viimeiset kalvot. Päätelmät Luxemburgista. Tässä perus fokuksena on varastoitujen hyödykkeisiin kohdistuvat epäsuorat verot ja mahdollinen vaikutus sitten tuloveron vapaasatamman prosessit, tulliprosessit ovat erittäin tiukkoja. Ja kulttuuriministeriön edustaja esimerkiksi osallistuu toimintaan hänellä on ikään kuin tällainen tutka yli- tai aliarvostettuihin tuotteisiin. Kuten totesin, Tulli on ainoa, jolla on tieto näistä hyödykkeistä, mutta hyvin selvästi sieltä sanottiin, että tarvitaan oikeusperusta, jotta tämä tieto voidaan jakaa muiden viranomaisten kanssa, eli sitä ei anneta vaikkapa veroviranomaiselle. Tämä oli yksi niin sillä jos ajatellaan vaikkapa tuloverovaikutuksia pääomavoittojen seurauksena, sen jälkeen kun tarjouksia on myyty, niin tullille ilmoitetaan uudesta omistajasta. Ja tämä tietysti saattaa tapahtua järjestelmällisesti. Joka kerta kun vapaa satamassa tai myydään, niin voitaisiin antaa tieto veroviranomaisille, koska sillä on vaikutuksia verotukseen. Mutta oikeusperusta ei ole. Ja näin ei tehdä Luxemburgissa. Se on ainoa vapaa satama maailmassa, joka kuuluu, kuten totesin jo aiemmin, rahanpesun vastaisen lainsäädännön puitteisiin, mutta äh, tämän puitteisto on voimakkaasti riippuvainen raportointivelvollisuudesta. Kyseessä siis ei ole mikään vedenpitävä järjestelmä. Eli veroviranomaiset saavat tietoa vain pyynnöstä. Näin ollen tiedonjako on erittäin epätodennäköistä. Se on ehkä kaikkein tärkein päätelmä, johon päätän esitykseni. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Tämä oli suorastaan kiehtovaa, tämä teidän esityksenne. Uskomatonta, kuinka paljon saatte tietoa irti, kun tietolähteitä oli niin vähän ja niin paljon oli esteitä tiedonsaannin tiellä. En nyt aio viivytellä, vaan annan heti paikalla mahdollisuuden kollegoille esittää kysymyksiä. Edustaja Van Kendelaare. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä ja mielenkiintoisesta näkökulmasta sata, vapasatamiin ja myöskin taidekauppaan ja muihin ilmiöihin. Tämä on todellakin erittäin kiehtovaa kuultavaa. Yksi seikka, jonka te mainitsitte, liittyy siihen, että tulivarastot eivät ole mukana soveltamisalassa. Looginen kysymys siksi olisi, kuka voisi mahdollisesti vastustaa sitä, että tuulivarasto otetaan mukaan säännösten alaisuuteen, koska mitään loogista argumenttia ei ole, miksi varastot ja vapaasatamat eivät olisi katettuina, kun tarkastellaan näitä lukuja esimerkiksi, miksi näin on. Mikäli vapaa-alueita ja vapaa-satamia verrataan Geneveen ja muihin, jotka te mainitsitte, vaikuttaa sieltä, että eurooppalaisia vapaa-satamia säännellään pitkälti sillä se vaikuttaa teidän johtopäätösten perusteella, mutta vaikuttaa siltä, että on ero sen välillä, mitä tapahtuu käytännössä, mitä tapahtuu teoriassa. Siksi kysyisin, missä määrin teidän mielestänne tarvittaisiin lisää sääntelyä Euroopan tasolle? Miten pitkälti tämä sääntely sitten ajaisi ihmiset pois näistä eurooppalaisista vapaasatamista? Mä tarkoitan sitä, että me vedettäisimme täysin asioiden hallinnan, emme niin pystyisi mitenkään valvomaan niitä enää. Onko meidän etujemme mukaista jatkuvasti kehittää lisää lainsäädäntöä? Samanaikaisesti haluaisin esittää toisenkin kysymyksen. Missä määrin on tarve kehittää lisää lainsäädäntöä, mikäli havaitaan, että jäsenvaltioiden käsissä ei ole se, kunnioitako lainsäädäntöä vai ei? Raportointivelvollisuudet esimerkiksi, se kunnioitako niitä vai ei, niin se, siihen me voi vaikuttaa. Tässä on kolikon kaksi puolta. Vapaasatamat ovat mielenkiintoinen tapaus, mutta toisaalta haluammeko täysin menettää asioiden hallinnan sillä, että ne sysätään pois Euroopasta lisälainsäädännön myötä, vai luodaanko tässä vielä suurempia porsaanreikiä kuin mitä tällä hetkellä on, mikäli asia ei säännellä. Voisitteko vastata tähän? start with your first question uh, about the warehouse. Ensimmäinen kysymys varastoista ja pitäisikö niiden kuulua direktiivin soveltamisalaan? Tilanne ei ole sataprosenttisen selvä, kuuluvatko ne vai eivätkö ne kuulu soveltamisalaan, koska äh, rahanpesun vastainen direktiivi on avoin tulkinnoille. Sanoisin, että niiden tulisi kuulua soveltamisalaan, aivan niin kuin argumentoin myös tullikoodeksin suhteen kun puhuin näistä vapaa-vyöhykkeistä. No kenelle tästä koituisi ongelmia? On paljonkin varastoja ihmisille, jotka muuttavat, eroavat ja niin edelleen. Eli nämä varastot voivat pyytää lupaa myös varastoida tavaroita, jotka ovat transit-tilassa. Yleensä yksi ihminen on tiskillä, mitään ei valvota. Ja toki nämä tavarat on ilmoitettu tullille. Mutta due diligence menettelyn varmistaminen, niin että täydellä, täysin vastattaisiin vaatimuksiin, no, vaatisi aivan valtavia ponnisteluja näiden varastojen pyörittäjiltä. Eivät he varmasti tyytyväisiä olisi. Mm, toisaalta jos tätä ei säännellä ja sitten vapasatamia säännellään, niin sitten nähdään miten käy, niin kuin kävi Sveitsissä. Ennen kuin Sveitsistä tuli VTOn jäsen, niin siellä oli paljon vapaasatamia. Perinteisesti näin on ollut. Ja myöhemmin VTOn jäsenyyden myötä eh, kävi niin, että tuli näitä tullivarastoja ja sitten säännöt olivat vapaasatamissa paljon löysemmät. Vapaasatamat kutistuivat ja toisaalta tullivarastot taas niitä tuli entistä enemmän. Pikasson säilyttämiseen luonnollisesti sitten on tarvittu tällaista varastoa. Tämä liittyy myös Baselin taidemessuihin ja niin edelleen. Jos varastoja ei säännellä, niin ne helposti voivat ottaa vapaasatamien roolin hoitakseen. Minä kyllä vapaasataman asemassa pyytäisin sitten lupaa muuttaa toimintani tullivarastoksi. No sitten Singapore ja Geneve ja Luxemburg. Luxemburgissa säätelyä on paljon, tullimenettelyt ovat tiukat ja myös rahanpesun vastainen direktiivi on voimassa – ja tämä tietysti vaikuttaa sitten toimintaan, mutta järjestelmä on siis olemassa. Geneve, Geneveä on, ovat viranomaiset kritisoineet ja tämän jälkeen on toteutettu jossain määrin due diligence-toimintaa tullialalla, mutta operaattorit eivät voi kuitenkaan tunnistaa varsinaista edunsaajaa tai omistajaa Geneva, Beijing, Delaware, Monaco, Hongkong. Tässä on oikeastaan äh, kilpailua sen suhteen, kuinka paljon no, salaisuutta on tarjottavana. Ja niin kuin sanoin, herra Bouvier, Luxemburgin omistaja, on myös suurin äh, osakkeenomistaja Genevessä – Hänellä on myös toimintalupa Genevessä ja hän on myös taidekauppias. Niin ikään hän on omistajana Singaporessa ja antaa neuvoja kiinalaiselle Pekingissä. Hän on ollut mukana myös melkomoisissa skandaaleissa. Luxemburgin viranomaiset sanoneet, että, ovat sanoneet, että näin ei olisi, mutta oletan, että skandaali, jossa hän oli mukana, joka osaltaan johti myös rahanpesuvastaisen direktiivin käyttöön otti Luxemburgin vapaa-satamassa antaa ymmärtää näin. Tämä on melkomoista salamyhkäistä bisnestä. Vapaa-satamat kilpailevat siis kuinka paljon salausta ne voivat tarjota asiakkailleen. No sitten taidebisnes, se onkin mielenkiintoinen ala. Yhteenvedossakin totesin, että ei mennyt aivan niin pitkälle kuin mitä olisin voinut mennä taidemarkkinoiden analyysissä. hän täytyy tietää, kuka myydyn maalauksen omistaja on ja onko taustalla omistajana yritys tai toinen yritys, vaikka trusti. Eli galleristien täytyy tätä kysyä. Tällä alalla salailu on hyve, eli e-, eivät ihmiset pidä kysymyksistä tällä alalla. Jos tilanne on vaikea, niin sitten bisnes on helppo siirtää EUn ulkopuolelle. Ilmoitusvelvollisilla saattaa toki olla tiedot, mutta veroviranomaiset saavat tietoja vain pyynnöstä. Eli voi olla kuitenkin varsin vaikeaa saada näitä tietoja käyttöön. Loppujen lopuksi varsinaisille omistajille vaikutukset eivät ole kovinkaan äh, suuria. He voivat pysyä ikään kuin tutkan ulottumattomissa äh, katvealueella, jos ne niin haluavat. Uh, no entäpä sitten, mitä voitte tehdä tulevan lainsäädännön osalta? On tärkeää linjata tullikoodeksi ja toisaalta rahanpesun vastainen direktiivi toimimaan yhteen suuntaan. Se on tärkeää ja jos haluatte tehdä jotain vapaasatamien rahanpesuriskeille, niin osittain rahanpesuvastainen direktiivi voisi toimia ja toisaalta myös tullikoodeksi. Voitaisiin ajatella sitä, että rajoitetaan esimerkiksi kestoa, kuinka kauan äh, sijoitustaide voi olla transit kauttakulkutilassa. Tämä olisi yksi esimerkki. Tämä tulisi toteuttaa tullikoodeksin kautta. Ja sitten toinen seikka. Taidehan on sellainen omaisuuserä, jota sijoittajat haluavat pitää salkussaan näinä päivinä. Eli tarvittaisiin parempaa säätelyä taidemarkkinoille ja kenties pitäisi määritellä myös taiteille jonkinlainen oma sijoittaja statuksensa omaisuuseränä. Toivottavasti tällä vastasin kysymyksenne. Would you like to... Peter, haluatko sinä sanoa jotain? Ähm, ich habe zunächst mal eine Anregung. Ensinnäkin äh, eräs huomio. Kun otetaan huomioon, että monet puheenvuoroa pyyntäneet eivät ole vaivautuneet paikalle, jotkut puolet eivät ole lähteneet yhtäkään edustajapaikalle. minä ja Anna Kenties voisimme ottaa yhteyttä Thomas Mannin, joka on seuraavalla listalla mukaan, että hän voisi tulla paikalle niin, että tämä tilanne ei jatku pidempään kuin mitä on ehdottoman tarpeellista, koska tämä on osoittaa kunnioituksen puutetta ja tämä on suorastaan noloa, että näin on. Meillä on moni muitakin asioita hoidettavana, mutta sitten konkreettinen kysymys vielä. Tämä on erittäin kiehtovaa. Mielestäni tulee yhä enemmän, mieleeni herää yhä useampia kysymyksiä, pitempään kuulen, kuuntelen teitä. Mikäli on osoitettu, kuka on tosiasiallinen omistaja, eli omistajan tiedossa, ja otetaan huomioon kaiken säännökset, kun rahanpesuvaista direktiivissä, niin Luxemburgin tilanne, mikä otetaan esimerkiksi äh, vuokraajan vuokranantaja täytyy tietää, kuka on tosiaan omistaja. Mutta mikäli sitten tämä omistaja myy sitten omaisuuden eteenpäin, kuinka voidaan varmistaa, että tieto siitä, että omaisuus on myyty eteenpäin, menee sitten alkuperäiselle myyjälle ja myöskin rahanpesuvastaiselle selvittelykeskukselle ja muille viranomaisille eikö tämä konstellaatio johda siihen, että sitten myyjä voi sanoa, että ei, ei minä tiennyt ollenkaan, kuka sen osti. Mikäli onko omistaja pysynyt aina samana vai onko omistaja muuttunut jossakin vaiheessa. Miten tämä tieto saadaan eteenpäin? Ja kuinka voidaan sitten asettaa sanktioita, rangaistuksia tällaista rakenteista? mikäli ei pitäydy näihin säännöksiin ja ilmoitusvelvollisuuden. Ilmoitusvelvollisuudesta pidä kiinni rikosoikeudellisesti. En tiedä, miten voitaisiin toimia, mitä keinoja olisi käytettävissä, että voitaisiin velvoittaa jäsenvaltio ottamaan käyttöön mahdollisia sanktioita tässä tapauksissa – mikäli me itse emme voi puuttua näihin tapauksiin. Sitten kolmas kysymys. Minulla olisi kyllä paljon muitakin kysymyksiä, mutta tässä tulee kolmas. Kuka oikeastaan tutkii, mitä konkreettisesti on varastoitu jonnekin? Jos on esimerkkinä auto, minulla on auto. josta kaikki voi tarkalleen osoittaa, että se on tuo sama auto. Mutta taiden, taiteen yhteydessä tämä on vaikeampaa ja antiikki, eh, antiikki on suoraan sanottuna on vaikea sanoa, mikä, mikä se tarkalleen on. Kuinka voidaan varmistaa, että ei kerätä suorastaan aarteita, jotka sitten pysyvästi varastoida jonnekin Euroopan unionin poliisiviranomaiset ei tiedä, missä ne ovat. Niitä ei sitä kaikkialta Euroopassa, mutta koskaan niitä ei pysty jäljittämään, koska ne on varastoitu esimerkiksi johonkin varastoon, kuten Luxemburgin, jos me vierailemme. Esimerkiksi joku kreikkalainen patsaansa nimeltään Afrodite jemmataan jonnekin ja, ja sitten jollakin on tällainen varasto, johon voidaan näitä tavaroita laittaa piiloon ja sitten viranomaiset ja kukaan ei mukaan ei voi tarkastella, varmistaa, että mikä tavara on varastettu minnekin. Tässä on hyvin paljon mahdollisuuksia sen osalta, mitä voidaan varastoida. Onko tämä erillään veronkierrosta tai rahanpesusta? pesusta? niin tämähän on joka ikisen rikollisen unelma suorastaan. Voi tänään kerätä aarteita. äh... Ennen kuin te vastaatte, minun täytyy itsekin esittää kysymys. And then ask Peter to come in. Ja sitten pyydän, että Peter tulee tänne puheenjohtajaksi, koska minun täytyy poistua. To me, I can assure you. Uh, it's actually, um... Itse asiassa se, mitä te sanoitte, herätti minussa vastakaikua. Senkin valossa, mitä me näimme Luxemburgin vierailla, kun vierailla kävimme Luxemburgin vapaa satamassa. Ja tässä tulevat mieleen vasta- vastaukset saatiin Luxemburgin viranomaisilta päivää ennen kuin Luxemburgin pääministeri tuli puhumaan täysistunnossa. Tämä kaikki muistui mieleen. Te sanotte todellakin, kyse on läpinäkymättömyydestä ja salassapidosta, palveluiden mahdottomuudesta. Me voimme laittaa laatia lakeja ja varmistaa, että rahanpesuvastainen direktiivi tulkitaan semmoisella tavalla, mutta kuka sitten noudattaa niitä sääntöjä? Noudatanko niitä? Kuka vakaustettavalla tavalla noudattaa sääntöjä ja kuka valvoo? Ei tämä toimi, koska tarkoituksena on todellakin luistaa sääntöjä ja palvella rikollisia, kun he pyrkivät kiertämään veroja, tekemään petoksia ja pesemään rahaa ja niin poispäin. Te mainitsitte yhteydet taidemaailmaan. Kyse ei kuitenkaan pelkästään taidemaailmasta. Olemme kuulleet viinin varastoinnista, autojen jemmaamisesta, timanttien varastoinnista, kultaakin varastoidaan ja myöskin haltia osakkeita. Tämä liittyy seuraavan paneelin työhön. osakkeen voi jemmata lukuisiksi vuosiksi sellaisen paikkaan ja sitten esimerkiksi on pääministeri pääministeri, jonkun EU-maan pääministeri sitten, kun ei ole enää virassa, niin sitten voi ottaa nämä valtioosakkeet ja muuttaa ne rahaksi. Jotkut parlamentin jäsenet ovat olleet vaikeuksissa näiden haltijaosakkeiden vuoksi. Joidenkin parlamenttien puhemiehet jopa entisten Sveitsin malli, jota noudatetaan Genevessä. Eikö teistä tunnu, että komission ja parlamentin pitäisi vierellä myöskin Genevessä, sen vapaasatamassa, varmistamassa, että tällä kaikilla on seuraamuksia myös siellä, ei pelkästään jäsenvaltioiden suunnalla, niin se, joissa on vapaasatamia, kuten Luxemburgissa, vaan niin tämä koske, eikä tämä koskisi pelkästään näitä maita, joilla on tällaisia tullivarastoja, mutta myöskin tällä pitäisi olla vaikutusta myöskin Geneven suunnalla. Genevellä on suuri vastuu joka pitäisi kantaa ja kyllä kerevekin pitäisi saada jonkinlaisen syynäyksen kohteeksi. uh, Geneva hosts, estimate is one... Kiitoksia näistä kysymyksistä. 1,2 miljoonaa taideteosta, arvioitu arvo 100 miljardia Sveitsin frangia. Tämä tulee suoraan Sveitsin liittovaltion tilintarkastustoimistosta tämä arvo. Ja jos tätä verrataan Geneveen, ei vaan, anteeksi, tarkoitan Geneveä Luxemburgin. niin Tulli haluaa tietää, mitä tuoda maahan, arvo ja niin poispäin Sveitsissä käsittääkseni. Kaikki sopii pitää kuvella, että kyseessä on maalaus, joka on 100 000 euroa arvoinen, niin se riittää. Eli aika suuri ero. No tietysti niin kuin Panama-paperissa nähtiin, niin moni sanoi, että offshore-yritykset mm, veronkierrossa ja muussa tekevät näin, mutta eihän se ole laitonta niin kauan kuin raportoidaan veroviranomaisille. Sama koskee vapaasatamia. Eli kovasti tämä perustuu luottamukseen näihin todellisiin omistajiin. Mutta tietysti kaikki eivät ole vapaata satamissa turvallisuussyistä. No sitten meillä on paljon tietysti legitiimejä syitä sille, miksi maalaus laitettaisiin Luxemburgin turvallisuussyyt, täydellinen kosteusprosessi, kosteuspitoisuus, anteeksi. Ja jos nähdään esimerkiksi, miten hintakehitys mm, on PricewaterhouseCoopersissa ja muussa, kaikki ovat noilla markkinoilla. Se on tärkeä osa monien sijoittajien salkkua. sanktiot. Mitä raportointia ei ole. Ja kuten sanoin edustaja Simonille, Veronkierto on yksi näistä rikoksista, jotka on ilmoitettu rahanpesuvastaisessa lainsäädännössä. Ja jos näin ei tehdä, niin siitä seuraa sanktioita. Monimutkaista kuitenkin, koska tilanne on niin monimuotoinen. Tämä koskee kaikkia näitä ilmoitusvelvollisia. Ja esimerkiksi pankit, jotka ovat myös ilmoitusvelvollisia, jossa on järjestelmällinen data olemassa ja se ohjelmistot on erittäin vaikea tunnistaa nämä tahot, kuten on saatu nähdä. ING ja muut. Ja jos tämä todellinen omistaja myy maalauksensa, voisi olla, että se siirretään vain yhdestä talolokerosta toiseen ja transaktio tapahtuu taas muualla maailmassa kahden offshore-yrityksen välillä. Tässä tapauksessa ja se on myös perusta. Luxemburgissakin sanottiin näin. Sitten pankkien velvollisuutena on raportoida, koska transaktioita tapahtunut siellä. Ehkä sopimus tehtiin vapaasatamakaisessa, mutta sopimukset itse on allekirjoitettu missä hyvänsä. Ja tässä voidaan valita sitten kaikkien parhaiten sopivin tapa. Ja todennäköisesti se, mikä ei ole avoimin. Hat's allerliebst. Ähm, eigentlich wäre jetzt auf der Liste... Oikeastaan puheluettelossa olisi herra Coburn. Hän ei valitettavasti ole paikalla. Herra Niedermayer olisi vuorossa, hänkään ei ole täällä. Fanny Kendelaare, joka on varajäseni, ei myöskään ole paikalla, eikä Anna Gomeskaan ole. Joten mikäli kollegat eivät ole paikalla, niin vaikea heille antaa puheenvuoroja. Ei tällaista yleensä ole ikinä tapahtunut. Kyse on valiokunnan työn kannalta tärkeitä teemoja, joista on käsitelty vuoden ajan. Monikaiset yritysten verotuksista on puhuttu jo rahanpesusta ja Panamaan papereista, mutta nyt kun käsitellään vapaa saattamia, olisi tuhansia kysymyksiä selvittämättä. Ja on suuri kysymysmerkki, kuinka ylipäänsä tällaista voidaan ratkaista Euroopassa. Julkista keskustelua tarvittaisiin ja tämän valiokunnan pitäisi lähettää sellainen signaali, että nyt vihdoinkin tehdäänkin sen suhteen, mutta kenties nyt on huono ajankohta sitä varten. Tulemme kyllä tämän asioittaman mukaan mietintöömme. Tämä minä voin teille taata. Tässä välissä voisin antaa suoraan puheenvuoron seuraavalle asiantuntijalle, vaikka kello ei olekaan vielä 16.20, mutta voidaan nyt siirtää kuitenkin paneeliin kolme, jossa käsitellään pöytälaatikkoyrityksiä tai kataisia kuoriyrityksiä. Olen iivoinen siitä, että Rova Kindle Kristo, joka on poliittinen analyystikko EPRS on paikalla kertomassa tutkimuksensa tuloksista. jotka tutkimusta on tehnyt yhdessä Rova Tirionin kanssa. Rova Kindle. Thank you, Chair. And thank you for the opportunity. Um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta esitellä tutkimuksemme täällä. Kyse on näistä pöytälaatikoyrityksistä, jonka tutkimuksesta, jonka valiokunta pyysi kahden muun tutkimuksen ohella. Haluaisin ensinnäkin kertoa hieman siitä, mistä me aiomme puhua seuraavien 15 minuutin ajan suurin piirtein. Ennenkin käsite Shell Company, mitä kuoriyrityksellä tarkoitetaan. Tätä käsitettä Shell on hyvin laajalti käytetty kuori. Minun ei kannata varmaan muistuttaa valiokunta siitä, mutta viime vuosina sitä on hyvin paljon käytetty. Se ei aina viittaa kuitenkaan samaan asiaan kaikissa puheissa. Me pyrimme määrittelemään kolmen tyyppisiä pöytälaatikoyrityksiä tai kuoriyrityksiä ja siitä hieman laajempaa kontekstia, joissa näitä yrityksiä esiintyy tai ilmenee. Sitten puhumme niille datasta tai tiedon puutteesta pikemminkin – Näistä yrityksistä puuttuu kaiken kattavat tiedot lisäksi. Puhumme jostakin indikaattoreista, koska tietoa ei ole. Joudumme paneutumaan indikaattoreihin siitä, miten paljon näitä yrityksiä on jäsenvaltioiden tasolla. Me valinneet kolme indikaattoria. Esittelemme ne ja myöskin löydökset, jotka liittyvät näihin indikaattoreihin. Kollegani Elodie sitten tämän jälkeen kertoo eri riskeistä, jotka liittyvät näihin kolmeen tyyppiin tyyppisiin, kolmen tyyppiseen pöytälaatikkoyritysmalliin ja puhuu niiden vaikutuksista. Lisäksi Elodi puhuu olemassa olevista suunnitelmista, että tulevista suunnitelmista, joilla pyritään vähentämään riskejä, jotka liittyvät näihin tämän tyyppisiin yrityksiin. Tässä lyhyesti, mihin tutkimuksessa keskityimme. Katsomme, että kenties olisi hyvä ajatus kertoisi myöskin siitä, mistä, mitä tutkimuksessa ei tutkittu. Emme tutkineet niinkään näitä kuoriyrityksiä, eikä tämä mikään juridinen analyysi sen osalta, mitkä muodostavat kuoriyrityksiä, eikä tässä myöskään oteta soveltamisalan mukaan trusteja, säätiöitä tai tämän tyyppisiä rakenteita. Lopuksi toteaisin, että mukaan ei ole myöskään maantieteellistä kat, kattavaa kuvaa meren takaisista maista ja alueista joten auttakaamme käsitteistä. Kuten sanoin, käsitettä Shell Company kuoreutus käytetään hyvin laajalti. Usein sitä käytetään sekaisin muiden termien kanssa, kuten postilaatikoyritys, SBE, erityisrahoitusyhtiö takaväliyhtiö. Nämä tänään kuitenkaan viittaa samaan asiaan. Tarkastelimme laajalti kirjaisuutta ja havaitsimme, että kuoriyritykset määritään eri tavalla eri yhteyksissä. Näissä eri yhteyksissä näiden perusteella määrittelemme kolme erillistä tyyppiä näiden yhdistysten joukossa. Emme lue uusia määritelmiä, emmekä määrittele näitä tyyppejä, vaan pikemminkin kuvaamme sitä, mistä me puhumme eri yhteyksissä. Tässä ne kolme tyyppiä ensinnäkin anonyymit kuoriyritykset, postilaatikoyritykset ja sitten SPE, erityisrahoitusyhtiöt tai väliyhtiöt. Tässä ne ovat ensimmäistä kertaa anonyymit kuoriyritykset. Tai niin ne tärkeintä, niissä, on, niissä tärkeintä on anonyymiys. Omistaja on piilotettu tämän kuoriyrityksen taakse, että taustalla on kokonainen ketju kuoriyrityksiä tai samantyyppisiä rakenteita, jotka toimivat ulkoisilla lainkäyttöalueilla. Kontekstina on veronkierto, korruptio, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja niin poispäin. Tämä on erityislaatuinen yritys. Tässä on tiettyä päällekkäisyyttä näiden tyyppien välillä, mutta kuitenkin on mielekästi ehkä nämä kolmeen ryhmään. Toinen tyyppi on niin sanottu kirjalaatikkoyritys, postilaatikkoyritys yleensä. Yritys on rekisteröity yhteen jäsenvaltioon, mutta suurista taloudellisesta toiminnasta suoritetaan toisessa jäsenvaltiossa. Taiset yritykset joskus pyrkivät kiertämään työlainsäädäntöä ja sosiaalilainsäädäntöä – Kyse on yleensä siitä, että pyritään kiertämään työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä ja sen säännöksiä. Kolmen tyyppinen yritys, niin sanottu Special Purpose Entity, SPE, erityisrahoitusyhtiö, on yritys, joka on yleensä monikansallinen yritys. Kyse on konsernirahoituksesta ja holding-toiminnasta yleensä. Usein ne mainitaan kun puhutaan veronkierrosta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta. Näissä yhteyksissä näitä esiintyy. Nyt tarkastelemme näitä kolmen, tyyp- näitä kolmen tyyppisiä yrityksiä. Poliisi menee sen valossa, mitä tämä valiokunta tekee. Eikö TAX kolme valiokunnan intressit olivat tässä takajatuksena. Mikäli puhuisimme asiasta työllisyysvaliokunnassa, todennäköisesti puhuimme toisen tyyppi keski, tästä keskimmäisestä, eli pöytälaatikkoyritysmallista, mutta mikäli puhuisimme Toisessa valiokunnassa puhuisimme taas toisen tyyppisistä yrityksistä. Mikäli puhuisimme jostakin toisessa valiokunnassa, puhuisimme hieman erityyppisesti keskittyisimme toisenlaisiin yrityksiin. Eikä nyt selvensimme, mitä tarkoitamme, kun puhumme näistä kuoriyrityksistä. Sitten tiedot, jotka liittyvät näihin yrityksiin. Kuten sanoin, tietoa on vain vähän ja mitään luotettavaa kokonaisvaltaista tietoa ei ole näistä kuoriyrityksistä, varsinkaan kun puhumme näistä kahdesta ensimmäisestä tyypistä, jotka mainitsin. varsinkin kun puhutaan näistä kahdesta ensimmäisestä tyypistä. Tilanne on paljon parempi silloin, kun puhutaan näistä erityisrahoitusyhtiöistä, SPE-yhtiöistä. Niillä on yhteyksiä ulkomaisiin suoraan investointeihin, joten tätä kautta niistä saadaan luotettavaa tietoa. Koska yleisesti ottaen tietoa on vaikea saada, on vaikea saada kokonaisvaltaista kuvaa kaiken tyyppisistä kuoriyrityksistä – Otimme siksi epäsuoran lähestymistavan ja tarkastelimme mahdollisia indikaattoreita, jotka osoittavat, että tällaisia yrityksiä on EU:ssa. Meidän järkeilymme oli erittäin yksinkertaista tässä suhteessa. Viime vuosina olemme havainneet aikaisempien erityisvaliokuntien yhteydessä ja myöskin erilaisten vuotojen yhteydessä, että suurin määrä kuoreyrityksiä tuomassa korreloi joitakin joidenkin muiden tekijöiden kanssa, tarkastelemme muita ilmiöitä, jotka kulkevat käsi kädessä näiden yritysten kanssa, suuren määrän kanssa. Uskomme, että paras indikaattori, joka saattaa, osoittaa saattaa antaa paremman kuvan näiden yritysten olemassaolosta EU-ssa, tässä siis kolme indikaattoria seuraavat ulkomaisten omistajat, yritykset jäsenvaltiossa. Se oli ensimmäinen indikaattori. Toinen suhde ulkomaisten suorainvestointien ja BKTn välillä jäsenvaltiossa. Se keskitytään erityisestikin SPE-erityisrahoitusyhtiöihin ja toisaalta tuottavuuskuilu ulkomaisten ja kotimaisten yritysten välillä jäsenvaltiossa. Tässä ovat ne kolme indikaattoreita, me käytimme jäsenvaltioiden tasolla. Ja löydökset ovat seuraavat. Indikaattorima 1. Ulkomaisten omistavat yritykset jäsenvaltiossa. Ennen kuin sanon tästä enempää, tässä on tietty varauma. On täysin selvää, että katsomme tarpeiseksi painottaa tätä varaumaa. Kaikki kuoriyritykset ovat yleisesti ottaen ulkomaisten omistuksessa – mutta kaikki ulkomaiset yritykset ei tietenkään ole kuoriyrityksiä, joten näitä lukuja ei pidä pitää jonkinlaisena osoituksena, kuinka monta kuoriyritystä on. Siitä huolimatta ulkomaisten omistuksissa olevat yritykset maassa on indikaattorina, tämä on yksi indikaattori kuitenkin vain. Tässä ovat löydökset en tiedä näkyykö se kovin hyvin, mutta tämä osoittaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on se maa, jossa kaikkein eniten näitä yrityksiä on. Se on merkitty tässä tumman sinisenä tässä piirakassa. Ja tässä tulee seuraavana sitten kolme keski maata ja Ranska. Eli Viro, Romania ja Slovakia ja näiden jälkeen Ranska. Nämä ovat arviota ulkomaisten omistamista yrityksistä, niin mutta täytyy muistaa, että maan koolla on merkitystä. Tässä on Viro, maa, jossa on 1,3 miljoonaa asukasta. Siellä on kuitenkin suurin perään saman verran ulkomaisia, ulkomaista omistuksella yrityksiä kuin Ranskassa. Tämä on kenties tärkeää muistaa myös. Yhteenvetona ensimmäisestä indikaattorista ulkomaisten omistamien yritysten lukumäärä – on suurin ystävyys kuningaskunnassa ja sitten näiden jälkeen tulee nämä kolme Keski-Euroopan maata ja Ranska. This, uh... Valitettavaa kyllä. Tutkimus, johon tämä perustui, ei kertonut muista näistä muista yrityksistä enempää, joita oli yhteensä 75 000, mutta nämä muut jakaantuvat 23 muun jäsenvaltion kesken, mutta tarkkaa lukua niistä ei ole. Toinen indikaattorimme oli ulkomaisten suora investointien suhde PKTL. Emme katsoneet että ulkomaisia in, ulkomaisia suorinvestointeja absoluuttisina lukuina. Kuitenkaan tästä löydätte, tästä näette tuloksia. Tästä ei kyllä kovin paljon näe, koska tämä on aika lailla vinksallaan tämä kaavio, kuten näette. Merkitön jäsenvaltio, jonka kohdalla näette tämän suuren pylvään, on Luxemburg. Siinä on sekä ulospäin että sisäänpäin maan sisään ja maasta ulospäin suuntautuneita ulkomaisia suorainvestointeja 67 kertaa enemmän kuin mikä on maan BKT. Tämä on tieto vuonna 2015. Prosenttiluku muiden maiden kohdalla vaikuttaa pienemmältä tähän verrattuna, mutta mikä tarkastellaan niin hieman lähemmin tilannetta, havaitaan, että siellä on kuitenkin maita, joiden kohdalla tämä luku moni, monta kertaa BKTLn suuruinen. Malta on tässä kolmantena. Maltalle tulevat ulkomaiset suurimmissa olivat yli 17 kertaa maan BKTn verran ja ulkopäin suuntautuvat FDI-investoinnit ovat seitsemän kertaa suurempia myöskin kuin maan PKT. Kyproksen kohdalla luku on 900 prosenttia PKT Alankomaissa, joka on seuraavana 500 prosenttia PKT Irlannissa eli kolme kertaa PKT. Tästä näkee, että nämä ovat erittäin suuria prosenttilukuja, kun tarkastellaan ulkomaisia investointeja ja niiden osuutta maan BKTstä. Miksi me esittelemme näitä lukuja? Olemme keskittyneet lähinnä SPE-erityisrahoitusyhtiöihin. Vaikuttaa siltä, että suurin osa ulkomaisista suurinvestoinneista, jotka näitte tuossa kaaviossa, ovat SPE-tyyppisten yritysten hallussa – tässä on hyvin pitkä kuvaus SPE-tyyppisistä yrityksistä, mutta kannattaa muistaa kenties tämä viimeinen kohta, mikä sen näette lukea. Siltä havaitaan, että erityisrahoitusyhtiöt pitävät halussaan ulkomaisia suorainvestointeja. Kyse ei ole sinänsä investoinnista maahan, vaan pikemminkin rahoitusvirrasta, joka menee maan kautta. Tätä kautta OECD määritelmän mukaan kanavoidaan varoja – muilta kuin maan asukkailta toisille henkilöille, jotka eivät myöskään ole maan asukkaita. Ulkomaiset suorainvestoinnit saattavat näyttää investoinnilta tai jäsenvaltioon, mutta kuitenkin saattaa olla pikemminkin, että kyse on vain rahavirrasta maan kautta sen sijaan tehtäisiin varsinainen investointimaahan. Ja vielä lopuksi totesin, että suuri määrä ulkomaisista suorinvestoinneista, jotka ovat SPE-tyyppisten yritysten käsissä, jakautuu joillekin jäsenvaltioille. Malta ja Luxemburg ovat maita, joissa ulkoista ja, ulkoisia, sisäisiä, ulkomaisia suorinvestointeja Niissä tai samassa 96 ja 98 prosenttia ulkomaista suuren investoinnista sekä ulospäin että sisäänpäin katsottuna ovat näiden erityisrahoitusyhtiöiden hallussa. Toisen indikaattorin osalta voidaan sanoa seuraavaa yhteenvedonomaisesti. Ulkomaiset suorinvestoinnit suhteessa maan BKT ja myöskin se, kuinka paljon SPE tyyppisiä yrityksillä on halussa näitä ulkomaisia seurainvestointeja. Näitä kun tarkastellaan, joissakin maissa on erityisen suuri määrä näitä ulkomaisia investointeja, jotka ovat SP-yritysten hallussa. Komission kertomuksessa vuonna 2017, kun todettiin, että tämä voidaan vain osittain selittää todellisella taloudellisella toiminnalla, jota tuossa maassa harjoitetaan. Lisäksi Malta, Luxemburg ja Alankon maata ovat maita, joissa on erittäin suuri osa ulkomaisia suorinvestointeja, jotka ovat SPE-tyyppisten erityisrahoitusyhtiöiden halossa. Tämä oli jo toinen indikaattoreimme ja nyt vielä viimeinen, kolmas indikaattori – tässä tarkastellaan tuottavuuskuilu, joka on ulkomaisten ja kotimaisten yritysten välillä jäsenvaltiossa. Tästä kaaviosta havaitaan, että joissakin maissa on systemaattisesti suuri tuottavuus ulkomaisten hallussa olevilla yrityksillä paljon suurempi kuin paikallisilla yrityksillä. Ja tietystikin tässä on melkoisen suuria eroja. Kaavista nähdään, että Irlanti on tässä ensimmäisenä, Luxemburg Irlanti kärkipäässä sitten Luxemburg, Alankomaat ja Belgia näiden jäl- tämän jälkeen. En sanonut enempää. Päätän puheenvuoron näihin kolmeen indikaattoriin. Ja nyt annan puheenvuoron Elodille. Hän voi hieman puhua riskeistä, jotka liittyvät näihin kuoriyrityksiin ja niiden vaikutuksiin. Mitä nyt haluaisin teille sanoa tämän alkuosan perusteella? Minähän jaoin nämä kuoriytykset kolmen eri tyyppiin – ja totesin, että tietoa puuttuu erityisestikin, mitä tulee kahteen ensimmäiseen tyyppiin. Lisäksi puolesta kolmesta indikaattorista ja niihin liittyvistä löydöksistä, johtopäätöksistä ja vielä viimeisenä totesin, että meidän täytyy muistuttaa, että yksikään näistä indikaattoreista ei ole absoluuttinen osoitus siitä, että näitä kuoriyrityksiä on EU-ssa, mutta mikäli nämä kaikki tiedot ja löydökset kootaan yhteen ja yhdistää muihin tietoihin, niin meidän indikaattorimme osoittaa, antaa ymmärtää, että jos e on näitä kuljetuksia, mutta niiden määrästä on hyvinkin erilaisia arvioita, tai eri jäsenvaltioissa on hyvinkin erilaisia arvioita. Yeah, sorry. <laughs> Thank you, so I'm... Um, Kiitoksia. Puhun hieman lyhyemmin puhun niistä riskeistä, jotka liittyvät kuoriyritysten väärinkäyttöön. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että kuoriyrityksillä on legitiimit tavoitteet ja joskus niitä tarvitaan esimerkiksi yrityssulautumien helpottamiseksi. Ne eivät välttämättä kanna riskejä Niitä kuitenkin voidaan väärinkäyttää mukaan lukien tilanteet, jossa ne liitetään nimettömyyteen, sopimusten väärinkäyttöön ja esimerkiksi työntekijöiden lähettämiseen. Ensinnäkin tämä anonymiteetti, nimettömyys tekee kuoriyrityksestä erittäin houkuttelevan yhdessä muiden välineiden kanssa, kuten kollegani juuri täällä esitti. Se voi myös tarjota salamismahdollisuuden ja kuten olemassa oleva tutkimus osoittaa, nimettömiä kuoriyhtiöitä käytetään esimerkiksi korruptiossa ja rahanpesussa. Tämän tyyppisiin kuoriyrityksiin kollegani tässä aiemmin viittasikin nimettöminä kuoriyrityksinä toiseksi. Kuoriyrityksiä käytetään, jotta voidaan kiertää kansainvälisiä investointisopimuksia. Tällainen sopimusten väärinkäyttö tapahtuu silloin, kun yritys ottaa kolmannessa maassa etuja itselleen sopimuksista, jota muuten se ei saisi suuremman suoremman mahdollisuuden käyttämisen avulla. Lyhyesti sanoen, sopimuksen väärinkäyttö mahdollistaa yritysten tekemään sen, mitä ne eivät voi suoraan tehdä. Sopimusten väärinkäyttö ensisijaisesti liittyy kolmannen tyyppisiin kuoriyrityksiin, eli näihin erityistavoitteen yrityksiin. Kuoriyritysten tavoitteena on helpottaa veronkiertoa sopimusshoppailun avulla. Ja lisäksi ne voivat ottaa käyttöön näin siirtohinnoittelua. Kolmanneksi kuoriyritykset perustetaan myös sitä varten, että voidaan vältellä sosiaaliturvamaksuja. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kiertäminen johtaa siihen, että näitä yrityksiä perustetaan maihin, joissa sosiaaliturvakustannukset ovat matalia. Ja näin sitten voidaan lähettää työntekijöitä sellaisiin maihin, joissa kulut ovat korkeampia. Kuoriyritysten käyttö tähän tarkoituksen on tämä toinen tyyppinen tarkoitusperä näissä postilaatikkoyrityksissä. Luonnollisestikin kuoriyritysten väärinkäyttöllä tällä tavalla on vaikutus tilanteeseen EU-ssa. Ne sisältävät veronkierron, rahanpesun, korruption ja sosiaalisten oikeuksien väärinkäytön. Kun tarkastellaan olemassa olevaa tutkimusta, olemme saaneet nähdä, että nämä riskit vaikuttavat talouteen ja yhteiskuntaan kokonaisuutena, mukaan lukien kielteinen vaikutus BKT, rikollisen toiminnan kehittyminen, vähentynyt luottamus instituutioihin, epätasarvon lisääntyminen ja työntekijän suojelun vähentyminen. Jotta voitaisiin lieventää näitä riskejä ja vaikutuksia, on ryhdytty erilaisiin lähestymistapoihin jäsenvaltioissa, mukaan lukien esimerkiksi Latviassa kuoriyritysten kielto. Se, mitä siellä on tehty aiemmin tänä vuonna, on tarkalleen se, että on kielletty yhteistyö kuoriyritysten kanssa. Ja sitten nämä yritykset kykenevät säilyttämään suhteessa kuoriyrityksiin. Kun tämän valiokunnan jäsenet kävivät Latviassa tänä kesänä, niin keskuspankki varapääjohtaja totesi, että pankkijärjestelmän puhdistaminen ulkomaisista kuoriyrityksistä on aiheuttanut vain 0,5 prosentin vaikutuksen BKT, mutta että saataisiin kokonaiskuva tilanteesta, siitä, miten pitkälle tämä toimenpide vaikuttaa, niin meidän täytyy odottaa vielä muutama kuukausi. EU kuitenkaan ei ottanut käyttöön näin dramaattista lähettelystymistapaa, vaan se on sopinut laajasta kirjosta erilaisia toimia, joiden tavoitteena on pureutua kaikkiin näihin kolmeen edellä mainittuun riskiin. Ensinnäkin EU on hyväksynyt rahanpesun vastaisen direktiivin. En nyt käy sitä läpi kokonaisuudessaan, mutta kun puhutaan kuoriyrityksistä, se vaatii sitä, että kaikki ilmoitusvelvolliset rekisteröivät nämä lopulliset edunsaajat. Se merkitsee sitä taas, että yksilöistä annettu tieto on saatavilla. Ja tämä tulisi myös vähentää nimettömien kirjekuoriyritysten innokkuutta olla EU-ssa. Ja sitten toiset menettelytyöiden avulla vältetään sopimuksen väärinkäyttöä. Ja se vaikuttaa erilaisiin tilanteisiin, jotka on tässä luetteloitu. Kolme käynnissä olevaa ehdotusta, jos ne hyväksytään ja kun ne hyväksytään ehkä pikemminkin, niiden avulla voidaan vähentää riskejä, jotka liittyvät kuoriyrityksiin ja varsinkin näihin erityisedustajiin. Nämä ehdotukset ovat julkinen maakohtainen raportointi, yhteinen yhteisön veropohja ja yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja. Nämä kolme ehdotusta pyrkivät luomaan yhteyden verotuksen ja voiton tekemispaikan välille. Eli Tällä voi olla selkeä vaikutus kirjakuoriyritysten käyttöön, anteeksi, kuoriyritysten käyttöön. Kolmanneksi, täytäntöpanodirektiivin hyväksyminen ja lähetettyä työntekijöitä koskevan direktiivin uudelleen muokkaus voi vaikuttaa siihen, miten kuoriyrityksiä käytetään ja sen avulla voidaan kiertää näin ja, ja miten pitkälti sen kanssa voidaan kiertää työntekijöiden oikeuksia. Lopuksi haluaisimme korostaa sitä, että suurin osa näistä menettelyistä, joita EU on hyväksynyt, ovat aivan äskettäisiä. Hyvin monet näistä eivät vielä ole saavuttaneet täyttä tehoa. Tämän lisäksi monet lainsäädäntöehdotukset ovat vielä neuvottelutettavissa siitä syystä on liian varhaista arvioida sitä, miten tämä äskettäinen lainsäädäntö nyt sitten toimii ja miten se nivoutuu yhteen muun lainsäädännön kanssa. Eli kun katsotaan näiden eri lainsäädännön kappaleiden yhteensopivuutta ja sitä, millä tavalla ne toimivat ja miten ne kohdentavat toimintansa vapaasatamiin ja kultaisiin viisumeihin, niin ehkäpä voisimme pyytää Euroopan komissiota tekemään tarkistuksen tässä suhteessa niin, että saisimme globaalin yleisemmän lähestymistavan ja käytännössä saisimme nähdä, miten täytäntöönpano tässä lainsäädännössä toimii. Kiitoksia. Thank you very much for this presentation and the, the, the work you've done for us. First on the speakers. Kiitos tästä alustuksesta. Thomas Mann, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich nutze mal meine Heimatsprache. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt kieltä, jota puheenjohtajakin aivan erilaisesti osaa. Ah, toll, danke. Jota on koko ajan puhunut. Äh. No hienoa. Viime viikolla valiokunnassa oli mielenkiintoinen tilaisuus. Siellä oli paikalla työryhmän puheenjohtaja. Minä ja muut kollegat viittasimme siihen mustaan listaan, joka on laadittu veroparatiiseista ja suhtautumisen epäväisesti. Ihmeellistä kyllä sieltä oli kadonnut yhdeksän maata 17. Ne ovat kadonneet tuolta listalta. Tämä ei käy päinsä. Meidän mielestämme tässä pitäisi tehdä johtopäätöksiä ja varmistaa sellaiset verojärjestelmät, että sellaiset järjestelmät, jotka pyrkivät veronkiertoon, saadaan aisoihin. Siksi olen erittäin kiitollinen teille teidän tutkimuksestanne anonyymius ja anonyymit yritykset ja postilaatikkoyritykset ja väärinkäyttö niiden avulla ja myöskin lähetettyjä työntekijöitä koskeva säännöstä pyritään kiertämään. Tämä on merkittävä ilmiö viime aikoina. Meidän täytyy tämän kaiken valossa varmistaa, että varhaanpesu vihdoinkin saadaan jollakin tavalla aisoihin. Olen tämän iloinen siitä, että mitä te juuri äsken sanoitte tämän osalta. Me olemme tehneet työtä TAX 1 ja 2 ja Panama-paperin yhteydessä jo tämän puolesta sen osalta, että verrat maksettaisiin siinä, missä voitokin syntyy, mitä mahdollisuuksia tämä toteutuisi. Tietoa ei ole paljonkaan ja yrityksiä voi aina luoda. Ja mikäli äärimmäisen matala verotusprosentti vai vain maksama veroja, niin tämä on valtavaa egoismia. Missä kohtaa voitaisiin tähän puuttua? Jäsenvaltiot valittavaa kyllä ovat yksin oman vastuussa verotuskysymyksistä. Mielellämme toivoisimme voimme vaikuttaa, mutta emme voi. Verotuksen oikeudenmukaisuutta käsittelevä verkosto on katsonut, että on erittäin paljon tarvetta toimia poliittisella tasolla. EU:ssa on neljä jäsenvaltiota maata, jotka rahoitus- ja verotuskysymyksissä piilottelevat tietoja Nämä maat ovat maailmanlaajuisesti listan kärkipäässä. Miten voitaisiin estää tällaisia epäkohtia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Mitä valvontamekanismeja te ehdotatte, että tältä se voitaisiin välttyä? Olemassa on pöytälaatikkoyrityksiä, joiden suhteen me toimia, mutta meillä ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta oikeudellisesti näihin puuttua. Mitä me voisimme Euroopan parlamentissa tehdä? Mitä kaikkea on jo tehty? Kierrämme tässä vain kehää. Nähdäkseni Tämä on sietämätöntä suorastaan. Me olemme parlamentissa pyrkineet vaikuttamaan siihen Meidän toimivalta toimivaltamme on rajo, rajallinen, mutta kun kansalaiset lukevat meidän mietintömme, niin he kyllä huomaavat, että mitä kaikkea on jo tehty, mutta siitä huolimatta jäsenvaltiota jatkuvasti aina vain voivat sanoa, että verotus on meidän oma asiamme. Meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, tämä muuttuu puheenjohtaja. Toivon mukaan vaalikampanjan yhteydessä voidaan puolueen ylittävällä tavalla varmistaa se, että tällaisista aiheista tulee merkittäviä, mikä on oikeudenmukaisuutta, mikä on oikeudenmukaista ja mikä ei, ja kuinka oikeudenmukaisuus saadaan vallitsevaksi. An wen haben Sie Ihre Frage konkret gerichtet? Mutta kenelle tämä kysymys oli osoitettu? Kummalle rouvashenkilölle? Uh, well, thank you for, um, for, for your comment. Kiitos kommenteistanne tilanne, aivan niin kuin Elodikin sitä kuvaili, on sellainen, että EU on tavallaan myrskyn silmässä. Lainsäädäntöä on viimeisten vuosien aikana hyväksytty paljonkin. Se on tullut vasta voimaan tai on tulossa voimaan ja sitä sitten täytäntöön pannaan lähitulevaisuudessa. Nyt on aika vaikeaa vielä arvioida lainsäädännön tehokkuutta Juuri sen takia, että kaikki on sidoksissa kaikkeen muuhun. Lainsäädäntöä meillä siis on. Toki tiettyjä keskeisiä lainsäädäntöhankkeita pitäisi hyväksyä, aivan niin kuin Elodi totesi. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua näemme, miten täytäntöönpano varsinaisesti toteutetaan ja onko kyseessä aito täytäntöönpano joka vastaa lainsäädännön tarkoitusta niin, että saadaan ne tulokset aikaiseksi, joihin on pyritty. Täytäntöönpano näin ollen on siis oleellisen tärkeää. Esimerkki lainsäädännöstä, jota on helposti kierretty ja joka nousi esille vuoden 2015 kirjassakin, eli tämä säästötulojen säätelyyn tarkoitettu direktiivi oli eurooppalaisen kansalaisen tili eh, Sveitsissä ja silloin säästötili direktiivistä säästö- ja säätelevästä direktiivistä silloin sovittiin ja sitten kyse ei ollut enää niinkään kansalaisista, vaan pikemminkin yrityksistä. Kirjassa joka on myös mainittu tässä tutkimuksessa, osoitetaan selkeä korrelaatio yritysmäärän, äh, sisään tulevien yritysten määrän ja toisaalta ulos lähtevien, pois lähtevien yritysten määrän välillä. Onko tässä sitten jonkinlaisia porsanreikiä? Elodi mainitsi sen, että tarvitaan kattavaa arviointia useista lainsäädännöistä, jotka tavallaan muodostavat kokonaisuuden ja ovat osia palapelissä. Soweit so gut. Nachfrage? Onko mitään jatkokysymyksiä? Abgeordnete, die gern... No, lisäkysymys. Sellaiset jäsenet, jotka haluavat saada todellisia tuloksia siitä, mitä on nyt saatu aikaiseksi, niin mitä tämä ei riitä. Minkälaisia mahdollisuuksia sanoisit, että jäsenvaltiolla olisi nähdä, että saamme todellakin muutoksia toimivaltuuksiin näissä verokysymyksissä. Mehän emme voi tietysti ajatella, että me pelkästään saamme suoran muutoksen aikauksen, vaan miten voidaan painostaa tässä suhteessa. Nyt ollaan niin pitkällä, että meillä on tutkimusjournalismia tässä suhteessa, mutta se on ehkä liian vähän. Mikä teidän suosituksenne olisi? Entschuldigung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier antworte. Suokaa anteeksi, jos minäkin pistän lusikani tähän soppaan. Tämä on meidän ongelmamme. Tätä on työst- olemme työstäneet vuosikausia, juuri kun on kyse verotuksesta ja verotuksen liittyvistä ongelmista. Euroopan tasolla ei ole mitään lainsäädäntökompetenssia näissä kysymyksissä. Voimme vain harjoittaa poliittista painostusta. Uskon, että kollegat, jotka tulevat parlamentin tutkimusyksiköstä, niin mitä heihin tulee, he eivät ole niinkään asiantuntijoita poliittisen paljastuksen alla kuin te, jotka istutte siellä toisella puolella. Mutta mitä lainsäädännöllisiin mahdollisuuksiin tulee, uskon, että näiden osalta teidän tietonne olisivat meille tärkeitä, kuinka muutettaisiin perussopimuksia ja poliittista painostusta saataisiin aikaan, niin tässä suhteessa pallo on kyllä meidän kentällämme. I can be just very quick. Uh, Aivan nopea vastaus. On sovittu siis lainsäädännöstä ja vaadittaisiin vielä arvioita. Mutta kun ensimmäistä kertaa perehdyin postaatikkoyhtiöihin EU-ssa, en halua kuulostaa liian optimistiselta, mutta näyttää siltä, että todella lainsäädäntöä nyt on, jolla voidaan lopettaa anonyymien postilaatikkoyhtiöiden käyttö. No sitten kun kyse on tästä toisesta tyypistä kategoriasta. Olemme nähneet kirjallisuudesta, että kyse on ennen kaikkea täytäntöönpanosta. Kenties tässä työllisyysvaliokunnan tilanne tavallaan olisi soveliampi perehtymään näihin kysymyksiin. No sitten erillisrahoitusyhtiöt ja niiden käyttö tapauksissa, joissa usein on kyse suotuisasta verokohtelusta tietyssä maassa – Tämähän on tavallaan äh, takse ja Panama-valiokunnan äh, olemassaolon peruste ja syy. Eli olemme halunneet tarjota konkreettisia suosituksia. Meillähän on lainsäädäntöehdotuksista melkomoinen kirjo OECDn rahoitusvalvonnan tasolla ja kollektiivisesti tarkoitus olisi siis toimia niin, että ongelmaan todella puututaan. Toivottavasti tämä vastaus tyydyttää teitä. Ähm, Kiitoksia paljon. Seuraavaksi kansanpuolen nimessä olen minä puhelista ja minun on kysymys, joka liittyy Latviaan, jonka te mainitsitte. Tämä liittyy Latvian tämä kysymys. Te mainitsitte sen. Te osoititte hienoa tavalla, mitä indikaattori on olemassa, kun jäljitetään postilaatikoyrityksiä. Mutta kun te sanoitte, että Latviassa on pöytälaatikkoyrityksiä, jotka halutaan kieltää, niin silloin täytyy olla jonkinlainen määritelmä, mitä tuota tuo yritys tekee tai ei tee, onko joku potilaatayritys tai ei, ja mikäli on, niin sitten kielletään. Niin tämä liittyy tähän määritelmäkysymykseen. Ja mit, entä sitten kokonaisvaltainen eurooppalainen ratkaisu? Minkälainen sellainen voitaisiin lainsäädännön tasolla saada aikaan? Well, technically they did... No teknisesti katsoen kuoriyrityksiä hän ei kielletty, vaan kiellettiin yrityssuhteet kuoriyrityksiin. Ja... Tätäkin varten tarvitaan määritelmä. Miten te määrittelitte ne? The definition that uh, they... Määritelmä, jota käytettiin, löytyy sivulta 33 tässä tutkimuksessa, jos haluatte sitä katsoa tässä samanaikaisesti. Siinä sanotaan, että Kuoriyrityksellä ei ole mitään yhteyttä juridiseen toimintaan tai juridisessa toiminnassa olevaan henkilön, joka muodostaa vähäisen taloudellisen arvon tai ei taloudellista arvoa ollenkaan. Ja tässä ei ole dokumentaarista tietoa sen suhteen, joka osoittaisi päinvastaista. Mä lait ja asetukset siinä maassa, jossa tämä oikeushenkilö rekisteröity, eivät velvoita järje- toimittamaan taloudellisia tiedotteita kyseisen valtion valvontaviranomaiselle mukaan lukien vuosikertomus. Ja tällä oikeushenkilöllä ei ole mitään syytä sille, että se harjoittaisi taloudellista toimintaa siinä maassa, jossa kyseinen oikeushenkilö on rekisteröity. Diesen, diesen alternativ anwendbar, diese Ovatko nämä vaihtoehtoisia nämä kriteerit vai kumulatiivisia? Pitääkö ne kaikkiin toteutua? Ilmi sana tai, eli vaihtoehtoisia. Joku näistä kriteereistä täytyy toteutua. Aha, mm-hmm, selvä. Tinnekantan katsottuna. Kaikki, mitä te nyt olette tutkineet Latvian yhteydessä, onko tämä ollut tehokasta toimintaa? Onko voitelaatikoyritysten määrä maassa vähentynyt tai ulkomaisten investointien määrä maassa vähentynyt? Onko tällä lailla ollut jotakin vaikutusta? So it was, the law was adopted in... Laki hyväksyttiin tämän vuoden huhtikuussa. Meillä ei ole riittävästi vielä palautetta, jotta voisimme tarjota teille tämän kaltaista tietoa. Mutta todella mielenkiintoista tulee olemaan se, että katsotaan näitä eh, indikaattoreita, joita esitimme, sillä suurin osa tiedosta, jota saatiin, oli vuodelta 2015 ja nyt on todella mielenkiintoista ehkä ensi vuonna katsoa tätä, näitä samoja tietoja ja katsoa, Onko sillä ollut vaikutusta Latviassa? Letzte Frage innerhalb meines... Äh, Viimeinen kysymys, joka liittyy päätelautakoyritysten omistajiin. Yse on, on kyse rahoituspalveluista, joilla on nimellisesti johtaja, nimellinen johtaja, joka sitten, tämä yritys sitten organisoi kaiken. Jos ei puhuta Latviasta, niin minkälaisia liiketoimia on ilmennyt pöytähtäkoyritysten yhteydessä, mitkä rahoituspalvelut esimerkiksi auttavat perustamaan näitä pöytähtäkoyrityksiä, kuinka voisi sen paremmin säännellä, jotta voitaisiin petoksia vastaan taistella. Mitä sanotte tähän? Also es müssen ja nicht mal nur Finanzdienst, ähm, ei siis välttämättä tarvitse olla rahoituspalvelun tarjoajista tai lakimistoimistoista tai konsulttiyrityksiä, jotka ovat mukana osittain pankkeja on ollut mukana auttamassa ne perustamisessa. Onko tällaista minkälaista näkökulmaa siihen, kuinka nämä toimijat, olipa sitten lakimiestoimistosta tai jostakin huussutoimistosta tai jostakin muusta pankista tai rahoituspalvelujen yrityksistä, kuinka ne ovat auttaneet näiden perustamisessa, kuinka ne saataisiin valvontaan. The, the, the purpose of... Niin. eu lainsäädännön tarkoituksenahan on nimenomaan puuttua välikäsien toimintaan. Kyllä minä sen tiedän. Kysymykseni liittyy siihen, Onko teillä mitään muita näkökulmia tai lähtökohtia, joiden perusteella te voitte sanoa, että missä kohtaa pitäisi mennä pidemmälle? Missä suhteessa pitäisi mennä pidemmälle? Niitä parlamentti voisi sitten kannustaa takaa kepittää asioita juuri siihen suuntaan. Meidän tutkimuksessa me olemme keskittyneet kolmen tyyppisiin kuoriyrityksiin, jotka jo mainitsimme. Ja toistaiseksi analyysissamme suurin osa huolista on jo huomioitu olemassa olevassa lainsäädännössä tai lainsäädännössä, joka on nyt ö, tulossa hyväksyntäneuvostossa. Katsomme, että ensinnäkin täytyy arvioida sitä, mitä on jo hyväksytty sitten, kun se on täytäntöön pantu. Sitten voimme katsoa, onko lainsäädännöllä vaikutusta mm, postilaatikoyritysten määrään. Kun muistamme, että tutkimuksessa keskityttiin pelkästään EUn alueella oleviin postilaatikkoyrityksiin, ei suinkaan kaikkiin. Okei, okay, vielen dank. Um... Hyvä on, kiitoksia. Ramon, ole hyvä. Yo me quiero disculpar en primer lugar porque, porque sé que llego tarde. Eh, tenía... Niin, tiedän, että Tuli myöhään paikalla, paikalle, mutta mm, olin toisessa kokouksessa, joten en päässyt tänne aikaisemmin. Haluaisin tästä postilaatikkoyhtiötutkimuksesta kysyä. Perehdyittekö Gibraltarin tilanteeseen? Nyt neuvotellaan Brexitiin liittyvästä pöytäkirjasta ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä sopimuksessa Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä Gibraltarin tilanteen suhteen on muistio, yhteisymmärryspöytäkirja, joka mahdollistaa läheisemmät suhteet. Näin ainakin toivomme. Eli puhumme läheisemmästä yhteistyöstä verotuksen alalla. Yksi hämmästyttävistä seikoista kyseisessä paikassa on, että vaikkakin puhumme 25 000 asukkaasta, niin jokin Aika sitten paikassa oli vielä 23 000 yritystä. Ja luonnollisesti ne täyttävät juuri ne kolme erityispiirrettä, jotka mainitsette. Työntekijöitä ei ole juuri lainkaan, kenties ei ollenkaan, ei tuotantoakaan. Ja läsnäolokin on vähän niin ja näin. Haluaisin tietää, oletteko perehtyneet näihin tähän aivan erityisalaan. Voiko nyt puhua tästä erityisalasta, kun on kyse Gibraltarista maantieteellisenä alueena? We have not. Emme ole. Lyhyt vastaus ja pidempi vastaus. Itse asiassa olemme katsonut näitä EUn, olemme katsoneet varsinaista EUta ja maita ja alueita sen alueella. Ehkäpä tutkimus kuitenkin, joka viime vuonna esitettiin, olisi mielenkiintoinen. Siitä on siteerattu tässä meidän tutkimuksessamme. Sekin on EPRSn tekemä tutkimus. Siinä nimenomaisesti on katsottu näitä alueita. Se löytyy alaviitteistä jossain, jossa viitataan tuohon maantieteellisen tämän tutkimuksen soveltamisalaan ja sitten nuo meidän takaiset alueet on jätetty ulkopuolelle tässä puhuttiin näistä kolmesta indikaattorista, jos niitä sovellettaisiin useisiin meren takaisin alueisiin ja maihin, niin kyllä ne tietysti siellä olisivat punaisella. Eli ulkomainen suora, suorat investoinnit, ulkomaisomistaiset yritykset, ulkomaan sektori ylipäätään on paljon voittoa tuottavampi kuin paikallinen. Eli varsinaisen Euroopan ja sitten muiden alueiden välinen vertaus on tämän kaltainen. Vielen Dank. Ich darf Kiitoksia. Haluan kiittää tai kysyä vielä kummaltakin niin jäljellä olevalta jäseneltä. Onko teillä kysyttävää? Thomas Ramon ei ole, joten Haluaisin kiittää vieraitamme, jotka tulivat tänään paikalle. He suurella vaivalla laativat nämä tutkimukset. Ja pyydän anteeksi, että koska tänään on muitakin kokouksia samaan aikaan ja ihmiset, ihmisillä on velvoitteita muuallakin, niin äh, täällä on aika vähän jäseniä paikalla. Kuitenkin kolme enemmän kuin keskimäärin tässä kokouksessa. Hienoa, että te kolme tulitte paikalle. Hienoa, että olitte täällä tänään. Kiitos myöskin niille, jotka seurasivat kokousta suoratoistona internetistä. Mikä olette lukeet koko tämän tutkimuksen tai kertomuksen, niin EPRSL, parlamentin tutkimusyksikön on oma applikaationsa. Sen voi ladata App Storesta ja sieltä löytää suuren joukon tutkimuksia Se on hienoa. Avoimemmin ei voi toimia. Parlamentti tätäkin kautta toimittaa tietoa parlamentin jäsenille ja myöskin 500 miljoonalle asukkaalle Euroopassa. Tämä tieto on kaikkien käytettävissä. Tämä on suorastaan fantastista. Tutustukaa ihmeessä noihin tietoihin, jotka applikaation kautta, sovelluksen kautta löytyvät. Nyt toivotan teille oikein hyvää iltapäivää vielä. Ja nyt hieno tapamme käyttää tätä tietoa hyväksemme, jota tänään saimme, kun laadimme mietintömme myöhemmin. Kiitoksia, kokous päättyy tähän.